Good morning, colleagues. I know um, some colleagues are No niin, hyvää huomenta. Aloitetaanpa nyt ajoissa. Voisitteko istutua? So good morning, colleagues. Um... Hyvää huomenta, kollegat. Jos ei kenelläkään huomautettava niin se on hyväksytty. Ja sitten kielijärjestelyistä tulkkausta ei ole Maltan, Latvian eikä Kroatian kielellä tässä kokouksessa. Ja nyt voin mennä välittömästi yhteiskeskustelun viisumipaketista. Meillä on tässä kaksikin esittelijää. Ensinnäkin Juan Fernando López Aguilar ja sitten Brice Ortefeu. Ehkä ensin voitaisiin kuulla, ei kun anteeksi, alustuksena toteaisin, että Tästä on käyty keskustelua kahden työasiakirjan pohjalta valien jälkeen ja siellä meidän esittelemät niitä valmistelleet puheenvuoronsa ovat ensin kollegat ja sitten keskustelujäsenten kanssa, jos joku haluaa keskustelun osallistua. Ja totta kai komissiokin on saa puheenvuoron. Herra Ortofö on kovin kiireinen ainakin, että hän ja toinen esittelijä pääsee ensin ääneen, ehkäpä herra Ortofö. Um, Koska tähän on kiire, niin herra Ortofö varmasti voi ensin, ja sitten herra Lopes Alkiraan. Herra Ortofö ensin. Merci, euh, monsieur le président. Donc... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin aloittaa kiittämällä erittäin hienosta hyvästä yhteistyöstä, jota me onnistuimme kehittämään komission kanssa ja myöskin esittelijöiden kanssa. Me olemme voineet tätä työtä jatkaa nyt samassa yhteistyön hengessä, kuten olette työasiakirjasta havainneet. Minä haluaisin aivan aluksi kertoa, mitkä ovat tämän aloitteen pääpiirteet. Meillä on tämä uusi viisumityyppi kiertomatka, viisumi, se aiheuttaa paljon kuohuntaa, sille vaikuttaa, että se voisi koko Schengen-alueella kasvua, työllisyyttä tukea luomalla lisää turismia. Eli olen pyrittänyt ruotia tätä aloitetta niin, että komissio antaisi meille mahdollisimman täsmällisiä vastauksia moniin ulottuvuuksiin liittyen. Tässä meidän ei pidä unohtaa mielestäni, että kyseessä on uusi väline, jota meille ehdotetaan. Meillä on kansalainsäätäjänä siis vastuu olla mahdollisimman valpas liittyen kaikkiin aloitteen osasiin ja pyrkiä välttämään sitä, mitä ranskaksi kutsutaan tyhjäksi toimeksi tarkoitan sitä, että luisimme aivan päinvastaisen tilanteen, kun tarkoitettu, että meillä olisi helpompi yksinkertaisempi viisumijärjestelmä. Tarkoituksemme löytää hyvä tasapaino turvallisuuden, välttämättömän turvallisuuden Schengen-alueella eh, välillä ja taloudellisten intressien välillä. Taloudellisten ja turvallisuusintressien välillä. Meidän tarkoituksemme on tukea järjestelmää, joka yksinkertaistaisi ja virtaviivaistaisi eurooppalaista viisumin politiikkaa niin, että viisumien pyytäjät tästä hyötyisivät, mutta emme saa myöskään unohtaa, että konsulipalvelutkin hyötyisivät tästä. Eli toivon, että komissio voisi vastata kysymyksiin, joita me olemme esittäneet tässä työasiakirjassa sille. Muistuttaisin muutamia seikkoja aivan aluksi. Se, onko oikeusperustan valinta perusteltavissa. Komissio meille ilmoittaa, että nimenomaan artiklan 77 seutsopimuksen artiklan perusteella meillä olisi oikeusperusta tälle kiertoviisumille, joka tekee mahdolliseksi Schengen-alueella matkustaa kahden vuoden ajan ja tämä on lyhytaikaisten viisumien korvike. Sitten olisiko tämä mahdollista lyhyen aikavälin viisumien kanssa asettaa yhteen ne, jotka mainitaan sopimuksen artikassa 77.7. Sitten toinen kysymys, eri kategoriat, komissio ilmoittaa, että tämä ehdotus koskettaa 60 120 000 ihmistä, mutta voisi hyödyttää kaikkia. Mitä tämä tarkoittaisi? Tämä tarkoittaisi sitä, että taiteilijat, urhailijat, tutkijat ja yleisesti ottaen turistit hyötyisivät siitä. Haluaisin, että komissio kertoisi, mikä on näiden 60 000 tai 120 000 henkilön profiili, josta se puhuu. Muistuttaisin, että Euroopan unioni on ensimmäinen turistien kohde maailmassa. Ja tämä 500 miljoonaa turistia, jotka vierailevat vuosittain, se, mitä se nyt vastaisi, mitä vastaisivat nämä 60 000 tai 120 000 henkilöt, jotka on mainittu. Turistit ovat, ovat epämääräinen ryhmä, ne on mainittu aloitteessa. Emmekö voisi ajatella, että meillä olisi paljon suurempi määrä viisumin pyytäjiä kuin nämä 120 000, jotka mainitaan aloitteessa. Toivottiin, että komissio antaisi täsmennyksiä liittyen tähän ehdotukseen liittyen sattukultataisiin direktiiveihin ne koskevat myöskin opiskelijoita ja muita ryhmiä. Sitten toinen elementti tämän oikeusperustan ja 60 tai 120 000 henkilön maininnan lisäksi on turvallisuusulottuvuus. Euroopan komissio tässä itse asiassa turvallisuushuolet hälventää kahdella argumentilla sanoen, että turvallisuustoimet ovat kyllin tiukat rajoittaakseen viisumien hakijoiden määrää. Ja toisekseen se, että hakijoilla on velvollisuus antaa sormenjälkeensä paitsi niillä, jotka tulevat turvallisiksi luokiteltuista maista. Tämä on mielestäni hiukan riittämätöntä. Ranskahan on luonnollisesti turvallinen maa, mutta sielläkin on paljon salakuljettajia, rikollisia ja muita vastaavia. Ja jos hakijoiden määrä on suuri, emme voi välttää kysymystä siitä, onko konsuulipalveluilla riittävät resurssit tutkia näitä hakemuksia ja mm, riittävät resurssit suuren turvallisuustason säilyttämiseksi. Eli onko konsulien palveluiden kapasiteetti riittävä. Näillä petoksia harjoittavilla verkostoilla on valtavat mahdollisuudet, niillä on teknologiset ja muut mahdollisuudet käyttää hyväkseen kaikkien järjestelmän heikkeyksiä. Siis kolmas ulottuvuus on tämä turvallisuus ja neljäs on taloudelliset vaikutukset. Komissio kertoo meille, että kierto, viisumin, kierto, matkaviisumin vi, luominen 500 miljoonasta miljardiin loisi lisätuloja. Tämän on eräs eurooppalainen ammattijärjestö arvioinut. En aseta näitä lukuja nyt kyseenalaiseksi, mutta voimmeko me todellakin nyt tukea viisumi mm, uudistusta, joka perustuu vain yhden sektorin arvioon, kun tämä viisumi kuitenkin kattaa monia eri sektoreita. Haluaisin tässä yhteydessä myöskin lisäkysymyksiä esittää sekä puheenjohtajille että komissiolle. Minulla on kaksi esimerkkiä. Saksalainen voi ilman viisumia viipyä kuusi kuukautta, ranskalainen kolme kuukautta Japanissa nykyään voimassa olevien sopimusten perusteella. Toinen esimerkki, belgialainen, äh, espanjalainen tai muu Euroopan unionin kansalainen ei esimerkiksi tarvitse viisumia Kanadan vierailulle. Mutta komissio pyytää, että ne jäsenmaat, joilla on kahdenvälisiä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, luopuisivat viideksi vuodeksi näistä sopimuksista. Haluaisin tietää, onko komissio arvioinut mahdolliset riskit, jotka liittyvät kolmansien maiden kohdalla Euroopan unionin kansalaisten tilanteeseen. Mikä tämä kahden vuoroisuustilanne olisi? olisiko, pystyisikö komissio meille tarjoamaan listan tällaista kahdenvälistä sopimuksista maiden välillä? Meillä ei sellaista ole. Sitten kolmas elementti. Komissio ei koskaan tässä älykkäiden rakojen järjestelmään tee yhteyttä, mutta kuitenkin jäsenmaiden rajoilla kaikki kolmansien maiden kansalaiset joutuvat digitaaliset sormenjälkensä antamaan. Eikö tämä tee nyt turhaksi sitä ajatusta, että tietyt matkustajaryhmät vapautettaisiin digitaalisten sormenjälkien antamisvelvollisuudesta? Eli nyt ehdotan teille ja ehdotan komissiolle, anteeksi, ehdotan teille, että pyydämme komissiolta vaikutusten arviointia, joka liittyy tämän kiertomatkaviisumin luomiseen. Tällainen analyysi tulisi tehdä ottaen huomioon toivotut taloudelliset vaikutukset luonnollisesti, mutta myöskin ne henkilöstökulut ja toimien lisä tarpeen konsulipalveluissa, jotka näistä viisumien myöntämisestä vastaavat. Ja luonnollisesti meidän täytyy ottaa rekrytointi tässä huomioon. Tämä kiertomatkaviisumien houkutteleva tai ei houkutteleva luonne niissä kolmansissa maissa, joiden kanssa on kahdenvälisiä sopimuksia, on myöskin äh, seikka, joka tulee ottaa huomioon omien kansalaistamme vuoksi. Tässä, hyvät kollegat, äh, ajatukseni, jos me luomme uuden tyyppisen viisumin, meidän äh, ei pidä jättää mitään turvallisuuden talouteen tai muihin vaikutuksiin liittyviä asioita arvioimatta. Kuten tässä mainitsin, meillä on luonnollisesti olemassa oleva viisumijärjestelmä toimii ulkoisen hyvä, eikä sitä ei olekaan. Schengenin järjestelmällä on rajansa, vaikka se takaa liikkuvuuden, kuitenkin äh, rajat ylittävää rikollisuutta esiintyy, ja päättäisin tähän koska tässä mielenkiinto on olemassa tulisi syventää. Meidän täytyy varmistaa, että tämä uusi väline on riittävän vankka, ettei sitä käytä väärin. Se tulee olla vankka ja kuitenkin samaan aikaan kyllin houkutteleva, jotta nyt rikkautta luovat tahot sitä kiinnostuisivat. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti herra Orto Fö. Selkeitä kysymyksiä komissiolle tuli siinä. Seuraavaksi herra Loveth Aguilar, olkaa hyvä. Yes, thank you, Chair. First of all, I would like to appreciate... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tietysti hatunnosta tehdystä työstä jo. Ja Press työ on erinomaisten hyvää. Olemme rinnan tehneet työtä tässä jo viikokausia Monia kokouksia istuttu. Ja kiitän tästä työ, työasiakirjasta, joka meillä vastikään esiteltiin. Eli liittyy kiinteästi siihen, mitä minä, minkä minä esittelen tässä esityslistan ensimmäisenä kohtana tänä aamuna. Minun paperissani on kysymys viisumisäännöstön uudelleen laaditusta versiosta. E, ensinnäkin nämä pitää mieltää yhteisenä pakettina visasäännöstö ja kiertomatkaviisumi. Niin ikään molemmat perustuvat komission aloitteeseen ja kytkeytyvät kiinteästi toinen toisiinsa. On tärkeää, että ymmärrämme sen, että, että jos voimme käsitellä niitä rinta-rinnan teemme, suoriudumme työstämme parhailla, parhailla tavalla, jos kuitenkin tavallaan etenemme eritahtisesti, kenties ajaudumme vaikeuksiin. Toisekseen olen tietenkin yhtä, yhtä mieltä näistä yleistavoitteista, komission aloitteen periaatteista. Muutama sana kollegoille. Ensinnäkin tästä, että kiertomatkaviisumihan sallii yli 90 päivän mittaiset oleskelun 180 päivän aikana, eli siis kolme kuukautta puolen vuoden aikana, olettaen, ettei henkilö viivy enempää kuin 90 päivää aina samassa maassa kerrallaan. Tämähän on hyvin hyödyllistä kaikille tai, taiteilijoille, urheilijoille, tutkijoille, kuten äsken mainittiin, aivan tärkeä, kun mitä tulee kulttuurisen, akateemiseen ja tieteelliseen opiskelijavaihtoon, esimerkiksi sitä tutkijavaihtoon. Ja sitten tietenkin myöskin ihan normaalit matkailijat tästä hyötyvät. Ymmärrän, äh, mitä esittelijä äh, kertomatka viisumin äh, vaikutuksen arvioinnin tuloksista. E-, ymmärrän kyllä, mikä häntä tässä kaihertaa. Ja nyt kuitenkin on siitä huolimatta pakko painottaa, että kanssalaisäätäjän roolissamme – meidän täällä parlamentissa pitäisi pitää mielessä, että on olennaisen tärkeää, että me, me lähde kasaamaan esteitä tälle, tälle tielle. Et kun me tässä omia näitä lausuntoluonnoksiamme ja mietintöluonnoksiamme mm, työstämme, herra Otfö tämä ylenpalttinen vaikutuksen arviointi saattaisi viivästyttää kiertomatkaviisumin hyväksymistä ja, ja niin ikään viivyttää sitä, että tämä uudelleen kirjoitettu versio viisumisäännöstöstä sitten lopulta hyväksytään kiertomatkaviisumi. Erinomaisen hyvä aloite komissiolta Komissio on esitellyt eh, joitakin lukuja, ja niistä ilmenee, se, että, että näistä, näiden kiertomatkaviisumien eh, suora talouden hyöty saattaisi olla 500 miljoonaa, jopa miljardi euroa vuodessa – ja aivan erityisen suuri hyöty sitten koituisi kulttuurisektorille ja tieteelliselle tutkijavaihdolle. Eli tässä ei nyt kannata mätystellä liikaa. ajatella nimenomaan sitten jämähtää näihin oleskeluaikojen enimmäispituuksiin – koska me nyt todellakin varmaankin haluamme nämä, näiden, että nämä aloitteet saatetaan maaliin. Toki tietenkin kanssa on ihan aiheellinen huoli monistakin, monistakin näistä mm, asioista tässä alkuperäisessä ehdotuksessa. Voimme sitä, niitä vielä työstää tässä käsi kädessä ja edetä sitten todellakin samoilla raiteilla ja katsomme, että tämä viisumi sitten on, <clears throat> on tukee, tukee vain tätä minun perusesitystäni. Ja sitten edustajat herra ensin. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää Komissio ottaa tehdystä työstä ja siitä, että se on ollut käytettävissä esittelyille, mutta myös valiokunnan jäsenille ja yksityiskohtaisesti esittänyt myös ehdotuksen sisältöä ja sen pohjalta voidaan jo esittää ainakin kysymyksiä ja vastalauteessakin. Yleisesti minun ryhmäni ALDE on paljon samaa mieltä komission tavoitteiden kanssa niin, että yritetään helpottaa kolmansien maiden pääsyä tänne. Ja kuten Ortofe totesi, säädöksen täytyy totta kai hyvässä uskossa liikkuvia ihmisiä auttaa, kun Schengenin alueella liikkuvat, mutta ei ketä tahansa saa kuitenkaan tulla, varsinkaan jos vaan kyse turvallisuusongelmista. Ja, ja, ja sitä kautta niitä tulee mennä alueelle. Mitä tulee näihin lukuihin äh, odotuksista, minä olen vähän varovaisempi olen ollut pitkään täällä parlamentissa, jos minä ynnään yhteen työpaikat, joita eri aloitteet, joita komissio on tehnyt, on luonut, niin ei kyllä ole yhtä ainoa työtöntä kyllä tuolla kaduilla Euroopan unionissa. Ja varmasti on saatu vielä kolmannesta maistakin miljoonia työntekijöitä. Eli kun ajatellaan nykytilannetta, niin voi olla, että komissiokin tajuaa, mitkä ovat todellisuuden asettamat reunaehdot. Mitä tulee sitten erityisesti asiakirjoihin ja aloitan nyt tästä kiertomatkaviisumista. Herra Ortofön kysymykset ovat aivan oikeutettuja, oikeusperustasta varsinkin. Tarvitaanko säädöstä? Ajatellaan, että tänne tulee puoli miljardia ihmistä alueelle. Ja sitten on tällainen säädös 60 000 tai 120 000 ihmistä varten. Jos ajatellaan tuomioistuimen käyttämä kieltä, niin mikä on tämän välttämättömyys ja suhteellisuus ajatellen ihmisten määrää ja sitten säädöksen luonnetta. Jos ajatellaan ydintä tässä, niin siellä on puutteita. Mainitsin vain kaksi niistä, paitsi sen lisäksi, mitä herra Orto Föjokin toi esille. Jotta saa viisumin, hakijan pitää osoittaa aikomuksensa olla usean jäsenvaltion alueella. Miten arvioidaan aikomusta? Ei se nyt ole mitenkään vakavaa. Jos ajatellaan sitten tätä koko ohjelmassa, että sitten voidaan arvioida, onko jotain varattu tai jotain sitoumuksia, sopimuksia, mutta ei aikomuksia voi arvioida. Kuka tahansa voi olla tänne tulossa aikomuksena ainakin. Se ei ole kovin uskottavaa lähestymistapa. Sitten toinenkin vastalause minulla olisi, se liittyy väärinkäytöksiin tämän säädöksen kohdalla. Ihan konkreettisesti ottaen nyt esittelyssä olevassa säädöksessä luodaan viisumi, jonka myötä matkailija voi liikkua korkeinta vuoden ajan Schengen-alueella ja sitä voidaan kahteen vuoteen pidentää ilman, että on yhdessä ensimmäisessä pidentää kuin kolme kuukautta kuuden kuukauden sisällä. Aika monimutkaista, sanoisin. Minä katsoin komission ensimmäistä direktiiviehdotusta vuodelta 2001, joka halusi antaa kuuden kuukauden luvan Schengen-alueelle peräkkäisillä kuukausilla ja korkeintaan kolme kuukautta yhden jäsenvaltion alueella voisi oleskella. Ja jos kolmasesta maista tulee, niin voisivat olla kuusi kuukautta Schengen-alueen ulkopuolella, ennen kuin sitten voi taas uutta viisumia pyytää. Tässä säädöksessä tätä mekanismia ei ole, eli ellei ole väärässä, jos olen tulkinut säädöstä väärin. Mutta tämä merkitsee, että joku, joka on saanut Schengen-alueen viisumin, ei joudu edes lähtemään Schengenin alueelta pyytäkseen toista. Tästä voisi tulla ikään kuin pysyvän oleskeluluvan järjestelmä. No, oleko väärässä komissio? Onko joku minulta mennyt ohi? Jos kirjaimellisesti tämä lukee, niin minun johtopäätökseni on tämä ja voi muuttua todeksi. Ja muutama teknisempi kommentti vielä sen visumisäännöstön liittyen ja sen vain heitän ilmaan. 15 päivän määräaika ja nyt sanotaan, että tässä on jo hankala toteuttaa näitä määräaikoja tämä kysymyksenä. Ja toiseksi matkailijan luokat, jotka eivät euro mitään maksamaan tästä viisumista, minä kysyisin, miksi ilmaiseksi panna sitten kun tässä on niin paljon kuitenkin eri matkailijaluokkia. Ja minä nyt vain kysyn ylipäätään tämän säännöksen tarvetta. Ja yhtä lailla kysymys, joka liittyy 16 päivän oleskeluun, joka voidaan pidentää samalla tavalla kuin nykytapauksessakin viiden vuoden kuluessa, mistä alkaa määräaika nollasta vai eikö tarvita viiden vuoden viisumia sitten. En oikein ymmärrä, mikä seuraus on tällaisella säädöksellä, jota komissio nyt on esittämässä. Sitten joudutaan ehkä samaan jamaan myös tässä tavallaan siis pysyvän oleskeluviisumin saamisen. Ja sitten konsulaattien yhteistyöstä, sairas- ja matkavakuutuksista ja kysyy siinä sitten vielä yksi kysymys lopuksi komissiolle. Minä en usko, tässä on ehkä pikkusen eri mieltä herra Lopez kanssa, että nämä kaksi säädöstä olivat kytköksissä kovin elimellisesti. Sitä ei välttämättä tarvita. Kiertomatka viisum on yksi uusi ehdotus. Miksei komissio sitten niin sitten jotain myös, joka liittyy humanitaariseen viisumiin Tämä tässä vaiheessa puheenjohtaja, jonka haluan sanoa alderyhmän nimissä. Kiitoksia. Niin olisi pitänyt sanoa, että olette Alden varjoesittelijä. Kollegat, nyt sulje puhujaluettelon. Tässä tuli aika paljon halukkuutta puhua tämän puheenvuoron jälkeen. Nyt herra Rova on viimeisenä kaikki tähän asti ilmoittautuneet saavat puhua. Nyt sulle puhujaluettelo muuten vieraan aikaa muuta esityslistan kohdilta. Rova Tomacis seuraavaksi. Firstly, Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijä Ortoföötä tästä työasiakirjasta, jossa hän onnistuu kiinnittämään huomioon suurimpiin mahdollisuuksiin ja uhkiin, jotka liittyvät tähän uuteen viisumityyppiin. Vuoden 2014 komission Ähm, esittelemä ehdotus pyrkii yksinkertaistamaan ja lyhentämään menettelyä niiden ihmisten kohdalla, jotka haluavat lyhyttä aikaväliä ajatellen tulla Euroopan unioniin. Tarkoitus on ähm, helpottaa menettelyä säilyttämällä kuitenkin yhtä korkea turvallisuuden taso. Tällä hetkellä Schengen-viisumia ei ole olemassa tai muuta lupaa, joka tekisi 30 päivää tai 90 päivää mahdollisesti oleskella Schengen-alueella lupakäytännön puute johtaa siihen, että vierailijoiden määrä on vähempi ja taloudellisia menetyksiä syntyy. Siksi uusi kiertomatka viisumi on hyvä ajatus. Se vaikuttaa kattavan nykyisen Schengenin akin lainsäädännöllisen kuilun, joka ei tee laillisille matkailijoille yli 180 päivää mahdolliseksi oleskella alueella ilman, että heitä pidettäisiin maahanmuuttajina. Matkailijoiden Tilanteen helpottaminen helpottaisi tuttavien luona tapahtuvaa vierailua ja myöskin työmatkailua. Tämä tukisi muitakin sektoreita, esimerkiksi äh, turismisektoria, äh, kuljetus, liikenne ja ravintolasektoreita. Eurooppa tarvitsee älykkäämpää politiikkaa. Meidän pitää houkutella tutkijoita, urheilijoita, taiteilijoita ja niin edespäin. Meidän täytyy tukea talouttamme korostamalla viisumipolitiikan taloudellista ulottuvuutta ja kuitenkin säilyttää rajojemme korkea turvallisuuden taso. Hiljattain komission toteuttama tutkimus osoittaa, että vuonna 2012 6,6 mahdollista äh, kiinalaista, saudiarabialaista etelä-afrikkalaista, intialaista äh, matkailijaa äh, menetettiin, koska viisumimenettelyt ovat niin hankalia. Erityisesti toivo on olemassa, että järjestelmän helpottaminen lisäisi keskiluokkaisia matkailijoita nousevista talouksista matkustamaan Eurooppaan lomalleen sen sijaan, että lähtisi jonnekin muualle. Kroatia, maani riippuu turismista hyvin suuresti. Turismilla on suuri vaikutus sen talouteen ja haluaisin tuoda esiin, että European Tourism Association tervehtii ilolla että aloitetta. Älykkäämpi viisumimenettely tukisi alaa ja tukisi entuudestaan eurooppalaista taloutta samalla kun rajojen kohteiden suuri turvallisuuden taso ja tarkastukset säilytettäisiin. Kuitenkin tähän ehdotukseen sisältyy vielä turvallisuus huolia, jotka tulisi hälventää. Esimerkiksi järjestelmä pitäisi koordinoida riittävällä tavalla olemassa olevien Euroopan unionin menettelyjen kautta ja informaation vaihtojärjestelmien kautta, kuten viisumitietojärjestelmän, Schengenin tietojärjestelmän kautta. Myöskin jäsenmaalla täytyisi olla mahdollisuus pyytää poikkeuksia ja kahden välisiä viisumien sulkuja tiettyjen maiden kohdalta. Kiitos. Kuelio, kollegat pyytäisin, että pitäisitte kiinni mahdollisimman pitkälle kahden minuutin määräajasta. Herra Kuelju. Right. Yritän. Kiitos herra puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kollegani Bris Föötä erinomaisesta työasiakirjasta. Se antaa meille tukevan pohjan keskusteluille minun mielestäni ainakin. Mielestäni hän on oikeassa tähdentäessään niitä olosuhteita, joissa toimimme. Ensinnäkin on kyse tavallaan juridisesta fiktiosta, kun ei ole oikein olemassa oikeudellisia välineitä tehokkaasti torjua Siis onko mahdollisuutta varmentaa, että ihmiset todella noudattavat lakisääteisiä määräaikoja, koska me toimimme nyt käytännössä rajattomassa maailmassa. No minä ensinnäkin otan esille, mistä olen samaa mieltä Brice Ortofeon kanssa, ja sitten ne asiat, joissa minulla ehkä on erilainen näkemys. Minä uskon, että Brice Ortofö on oikeassa, kun hän totesi, että meidän on myös ruodittava turvallisuuspuolta. Hän on oikeassa myös siinä, kun hän totesi, että on syytä tehdä riippumaton arviointi sen selvittämiseksi, onko tällä myönteisiä seurauksia taloudellisesti. Olen samaa mieltä hänen kanssaan, että tätä riippumatonta tutkimusta selvitystä pyydettäisiin – Ehkä tässä ollaan vähän turhan toiveikta ajatella näitä myönteisiä vaikutuksia työmarkkinoilla, mutta ehkä ehkä ollaan turhan pelokkaita myös, kun ajatellaan, mitä tällä on vaikutusta julkishallintoon. Tuskin tässä kauheasti enemmän tulee työtä, mitä nyt jo on. Ja sitten ajattelen, mitä seurauksia tällä on matkailulle. Minä tulen Portugalista, missä matkailu on tärkeää. On olemassa selvitykset, jotka osoittavat, että jos ajatellaan risteilyjä esimerkiksi, niin tämä tyyppinen viisumi voi auttaa ei pelkästään matkailijoita, jotka risteilevät yli rajojen Euroopassa vähän kaikissa satamissa, mutta se auttaisi myös niitä ihmisiä, jotka aluksissa työs, työskentelevät. Toisin sanoen löydettävä ratkaisuja tähänkin. Ehkä kiertomatkaviisumi voisi olla vastaus siihen. Lopuksi, herra puheenjohtaja, minäkin toivon, että saamme komissiolta vastauksia. Herra de Köster on hyvin pätevä näissä asioissa. Ja aina olemme kuulleet häneltä näitä selvityksiä. Ja olen myös samaa mieltä Pris Ortofön kanssa siinä, että on hyvä olla tarkkana turvallisuusulottuvuuden kanssa. Emme kyllä halua mitään Euroopan linnoitustakaan luoda. Ja kuten Gerard de Prez totesi, Ja totta kai ihmisten täytyy päästä, jos hyvässä uskossa tänne halajavat. Thank you, Carlos. And next... Kiitos, Carlos. Ja rouva Bonnefoy. Monsieur le Président, en réalité, je voulais... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä itse asiassa halusin käyttää humanitaarisiin viisumeihin liittyen puheenvuoron. Uskon, että meillä on yhteiskeskustelu, mutta ilmeisesti näin ei olekaan, joten käytän puheenvuoroni myöhemmin kun me käsittelemme tätä tutkimusta, joka liittyy humanitaarisiin viisumeihin. Um, uh, one, you, would you like to just... Haluatteko ehkä juuri nyt puhua? Sorry that has been... Toki äh, harmi, että tässä on tällaista hämmennystä, koska minun esityslistassani eh, tämä äh, unionin viisumisäännistön piti ensin käsitellä ja sitten vasta kiertomatkaviisumi. Sitten tässä on se pääaloite ja sitten sitä täydentävä täydentämä sääntö tähän, tähän, kerto, tähän varsinaiseen viisumisäännöstöön. Siksi minä en edes oma asiani edes esitellyt, vaan vasta vain kommentoin tätä äskistä, äskeistäkin niin että kaikki ikään kuin kortit ovat pöydällä, että voimme nyt sitten asianmukaisesti arvioida, miten nämä kaksi sitten suhtautuvat toinen toisiinsa pakettina Eli nyt sitten uusi yhteenveto. Luulin, että tämä olisi vasta seuraava, seuraava asia listalla, mutta nyt sitten yhteenveto uudestaan kuitenkin. Kuten sanottu, me olemme yhdessä tätä kertamatka viisumiasiaa työstäneet, mitä tulee ylipäätänsä tähän, ihan siitä lähtien kun tämä uusi vaalikausi alkoi pyrkineet pääsemään takaisin raiteille ja saada tähän vähän vauhtia. Ja nyt olen luottavainen sen suhteen, että etenemme alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Toisekseen olemme aikeissa kesäkuussa järjestää kuulemistilaisuuden niin, että kaikki asianosaiset ja sidosryhmät voivat siinä tilanteessa sitten antaa kertoa oman kantansa omiin esitelmienneen ja muine kommentteineen. Tämähän on erinomaisen tärkeä asia, kun ajatellaan oikeuden, vapauden ja turvallisuuden perustavoitteita ja periaatteita, kun oikeusperustana on artikla 77, joka liittyy Schengen-alueeseen, joka siis käsittelee näitä juuri oikeuden, vapauden ja turvallisuuden asioita kautta unionin viisumisäännöstö kaikkien palaverieni, käymien istuminen palaverini jälkeen näyttäisi olevan, e, että se ei ole ollenkaan mikään tekninen asetus, vaan hyvinkin poliittinen. Siinä on Euroopan unionin politiikasta, ulkopolitiikasta tavallaan kysymys ajatellen suhteessa kolmansien maiden kulttuurisiin rakenteisiin ja ylipäätään siihen imagoon, joka Euroopalla on sitten ulkomaiden suuntaan, ajatellen juuri kulttuurista ja tieteellistä tutkimuksellista vaihtoa. On tässä tietysti turvallisuudestakin kysymys, mutta enimmäkseen näistä vapauksista. Tätä juuri halusin painottaa nimenomaan tämän ulkosuhteiden humanitaarista, humanitaarista ulottuvuutta suhteessa kolmansiin maihin – tässä nyt on kumminkin ihmisten, ihmisten liikkeistä kysymys siellä, kun siellä ulkorajoilla Euroopan ovelle koputellaan. Tämä oli, tässä oli tarkoitus siis luittaa kaikkien näitä eri perusasiakysymyksiä, sopimuksia, Baselia ja näin poispäin. Me, tämä edellyttää tietysti tehokasta ulkorajavalvontaa, jossa sitten tukena on jämäkkä viisumipolitiikka, viisumisäännöstö, joka on tehokas. tehokas. Se on vuodelta 2009, 80 äh, kautta 2009 asetus. Sitä säädet, sen sääsivät parlamentti ja äh, neuvosto yhdessä olosuhteet ja menettelytavat oli sen ytimenä Euroopan unionin jäsenmaiden konsulaattien toimintaa sen säädätin. Kun sitten tällaiset kulttuuriperusteiset rakenteet luodaan yhteisiksi, niin siinä on tietysti sitten kaik, myöskin sisäänrakennettuna tarve kehittää sitä ja pitää se ajan tasaisena. Nyt on kuitenkin huomattu, että, että menettelytapoja, menet, mm, ei ole täytäntöön pantu toteutettu asianmukaisesti. Siinä on, niistä on ilmennyt monenlaisia puutteita ja tulkinta, tulkinta e- erimielisyyksiä, minkä vuoksi sitten oli mm, asiallista uudestaan kirjoittaa tämä lainsäädäntö. Pääongelmat ovat kahtalaiset. Ensinnäkin e, ne tila, esimerkiksi konsulaateissa ei näitä viisamo, vi, viisumisäännöstöä ei täyt, täytäntöön panna asianmukaisesti, vaan koska näitä toimia usein ulkoistetaan ulkopuolisille toimijoille, tällaisille alihankkijoille. Vaikka tämän pitäisi olla vasta sitten aivan äärimmäinen varakeino, jos itse ei selviä työstä. Nyt siitä on tullut ihan normaalia käytäntöä mikä sitten on tietenkin omiaan vaarantamaan menettelyjen laadun ja turvallisuuden. Näin. Komissiota, komissiota kehotetaan käyttämään kaikkia valtaoikeuksiaan sen varmistamiseksi, että tämä säännöstä sitten on voimassa ja, ja sitä noudatetaan asianmukaisin tavoin. Ja vahvistaa sitten tätä valvontaa mahdollisimman rikkomismenettelyin näislaisten ja en, ensin, ensinnäkin kitkeä tämä ulkoistaminen tästä nyt, joka nyt on näyttänyt muodostuneen, äh, ei poikkeuksiksi, vaan säännöksi. Harkintavaltaa on aivan liikaa toimijoille tässä matkan varrella. Näin sitten näistä asetuksen lainmukaisuus on pikkuhiljaa hämärtynyt ja vesittynyt. Esimerkiksi viisumin hakija, joka matkustaa muiden, muissa jäsenmaissa ja käy niiden siellä konsulaateissa siitä, siitä huolimatta, että se jonkun toisen jäsenmaan konsulaatti on samalla, samassa kylässä, niin hän sitten kuitenkin sieltä menee johonkin toiseen. Tässä menetetään kaikki sy- sy- synergiaedutta. Sy näistä, näistä tehottomu, tässä tehottomuudesta ja erilaisista puutteista huolimatta. Kysymys on kuitenkin pohjimmiltaan ihmisestä ja ihmisten, ihmisten kohtaloista. Tässä on todella arkielämän tiukoista paikoista monta kertaa kysymys, ja ne, niitä pitäisi sitten näiden toimien perusteella sit hoitaa ja lähestyä ja helpottaa ylipäätänsä tätä ihmisten arkea. ne ihmiset, jotka pyrkivät sitten Eurooppaan eri läpikulkupaikkojen tai sisääntuloporttien kautta epäsäännöllisesti tai säännöllisesti törmäävät tähän ongelmaan. Jotkut että tuolla rajoja kolkuttelemassa ehtimiseen, mutta hyvässä tarkoituksessa. Eli meillä on mm, tietty imago, että kaikki menettelyt ovat pitkä, pitkän läntiä, monimutkaisia, sitkaita, hankalia, työläitä ja sitä paitsi vielä kalliita. Eli pit, <laughs> pitkän sitkeitä, monimutkaisia ja kalliita kolmanteen kertaan. Ja nythän tässä olisi tarkoitus helpot, helpottaa tätä maahantuloa ilman, että sitten tässä on tällaista kielteistä ilmiötä, mitään kielteisiä ilmiöitä sitten kuitenkaan mukana ajatellen turvallisuuteen. No siksi tätä koko säännöstä nyt sitten on lähdetty uudestaan kirjoittamaan, tuoden siihen lisää joustavuutta ja unohtaen tämän perussäännön, että viisumin hakijan pitäisi olla fyysisesti seistä pönöttää siinä konsulin edessä. Nyt kun nyky, nykyteknologiaa tarjoaa mahdollisuudet vaikka mihin, niin niitä mahdollisuuksia pitäisi sitten myöskin hyödyntää. Ellä, että fyysinen läsnäolo ei välttämättä sitten enää olekaan välttämätöntä, vaan voitaisiin käyttää moderneja viisumin myöntämis- ja käsittely- kanavia, mikä merkitsisi sitten määräaikojen lyhentämistä, lyhentymistä tai käsittelyajan lyhentymistä. Tietysti tämä on aika paljon teknistä sormenjälkinen eri uusia lyhenteitä ja muuta, mutta tietenkin perustuu kaikkeen siihen tietoon, joka konsulaateissa jo on olemassa vallankin, mitä tulee sille, uusittaviin viisumihakemuksiin tai toistuviin hakemuksiin – näin, minun mielestäni tätä äh, ehdotusta pitäisi tukea ja kannattaa ja luoda katse tulevaisuuteen eteenpäin. Mutta, tämä, mutta humanitaariset viisumit ovat sitten jo kokonaan uusi ulottuvuus ja erittäin tärkeä sellainen. Olen sitten tässä miele itse tykänäni pohdiskellut ja sitä sitten miettinyt ja ajat, tullut siihen tulokseen, että, että tässä viisumikoo-säännöstössä, tämä on tietysti minun näkemykseni, meidän pitää nimenomaan eh, tehdä tämällä tälle välineelle jotakin, kun tätä säännöstöä uudistetaan, niin että sitten että näiden humanitaaristen viisumien myöntämiskäytäntö helpottuisi, nopeutuisi ihan selvä, selvä, selvästä syystä, kun ajatellaan vaikka tätä ää, ää, Itä-Välimerellä sattuvia joukkokuolemia koko ajan, johtuvat pelkästään tästä meidän maahantulopolitiikkamme tiukkuudesta. Ja kun mietitään, että miten, mitä kaikkea voidaan tehdä, kun eurooppalaista lainsäädäntöä tehdään, niin nämä, tällaiset seikat pitää pitää mielessä. Ja tämä on minun mielestäni mahdollisuus nyt sitten ö, estää ö, merellä tapahtuvat hukkumiskuolemat, kun, kun tätä asiaa edelleen lopettelen tässä kohtaa nämä nykyisen, nämä nykyiset viisumisäännöstön mahdollisuudet mahdollistavat tällaiset humanitaariset viisumit, mutta perusteet ovat häilyvät, erittäin epäselvät. E, e, ajatellen näitä humanitaarisia tarpeita, niin ne eivät välttämättä kytke, kytkeydy sitten näihin muihin perusvaatimuksiin, esimerkiksi läsnäolopakkoon ja sen sellaisen. Euroopan parlamentti on äh, Tukun päätöslauselmia äh, hyväksynyt paitsi 19 ja 25 artiklat tässä nykyisessä viisumisäännöstössä, jossa ma- ma- mahdollistetaan tällaiset rajallisen mittaisten, mahdollistetaan rajallisten, rajallisen mittaisten viisumien myöntäminen maahan pyrkivät. Miksi me sitten voisimme tällaisia humanitaarisia viisumeita? Loppukanetti vielä voi korostaa. Eli että yhteistyö konsulien välillä, konsulaattien välillä ja, ja, ja tämän monimutkaisten, näiden monimutkaisten prosessien lyhentäminen ja sujuvoittaminen olisi olennainen on olennainen pyrkimys tässä viisumisäännösten uudistuksessa. Ja yhteistyö sitten teidän esittelijöiden, varjoesittelijöiden ja poliittisten ryhmien kautta on olennaista ja sitä jään tässä odottamaan, että päästään hyvään ratkaisuun. Anteeksi esittely, että järjestystä rukkasin. Se on minun vikaani, olen pahoillani. Niin, nyt aion tehdä näin. Pyydän, että herra Ortofö reagoi herra Lopezin esittämään yhteenvetoon ja sitten rouva Revo sen jälkeen liittyen humanitaariseen viisumiin, sitten herra Coelho pikaisesti ja pyytäisin, että pitäisitte kiinni yhdestä kahdesta minuutista korkeintaan, koska komissiotakin on kuultavaa. Tuli niin paljon painavaa kysyttävää. Ja sitten en ole unohtanut teitä kolmea puheenvuoron pyytänyttä, jos tulee pidetään ajoista kiinni he voivat ottaa keskustelun myös osaa. Ja pidättekin yhdestä kahdesta minuutista, koska sitten vielä komissiokin reagoi kaikkeen tärkeimpään. Mr. Herra Ortofö ensin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin pahoitella kollega Bakerin poissaoloa. Hänen piti käyttää kokouksessa puheenvuoro. Hän toimi myöskin esittelijänä ja tietyt hänen huolensa haluaisin tuoda esiin. Herra Becker haluaa aivan aluksi kiittää luonnollisesti kollegaamme Lopes Aguilaria. Hän kiittää esittelijän lähestymistapaa. Tarve jättää konsulipalveluille jousto varaa viisumi hakemusten yhteydessä on tarpeen luonnollisesti jäsenmaat konsulipalveluiden kautta mutta näitä palveluja kolmansissa maissa tarjoavat. Ja siksi edustaja Becker halusi tietää, mikä neuvoston kanta on siinä, että komissio nyt ähm, viisumien myöntämisajan ähm, pituutta haluaisi vähentää. Ähm, Juan Ferrando myöskin edustaja Becker haluaa kiittää siitä, että työasiakirjassa selkeästi on mukana se, että tämän tyyppinen menettely ei äh, tämän tyyppinen metro olisi mukana kaikissa viisumien myöntämisissä ja että siinä olisi kaikki turvatoimet mukana voidammeko myöskin taata sen, että esimerkiksi tulli eh, tai rajavartija voi eh, varmistaa se, että kaikki eh, ehdot on täytetty, kun joku henkilö on tulossa maahan, kun yleensä konsolipalveluita menee monia päiviä näiden samojen tarkistuksen tekemiseen. Edustaja Beckerin huolen liittyy ja Haluaisin pyytää, että komissio selkeästi näissä asioissa kantansa toisi esiin erityisesti liittyen humanitaarisen viisumiin ja äm, oikeudellisiin ongelmiin sen myötämiehen vaiheessa. Ähm, jos sallittu puheenjohtaja valitettavasti minun täytyy lähteä pieneltä kokouksesta, sillä meillä on äh, departmenttivaali tulossa ähm, kahden viikon päästä Ranskasta. Minun täytyy äh, poistua. Sen vuoksi haluaisin tässä toistaa vielä pyytöni siitä, että saisimme vaikutusten arvioinnin. Tässä kuulin Juan Farandosin huolet, mutta hän juuri puhui siitä, että kuuleminen järjestettäisiin tulevina kuukausina ja se on todellakin kanta, jonka minä jaan. On erittäin tärkeää, että me saamme kuulla niiltä henkilöiltä ähm, asiantuntevaa kokemuksen perustuvaa tietoa, jotka tätä toimeenpanevat tätä lainsäädäntöä, myöskin niiltä, jotka hyötyvät siitä. Nyt pahoittelen jälleen kerran, minulla on sitoumuksia, jotka pakottavat minut poistumaan, mutta jos teillä on kysymyksiä, voitte lähettää ne minun toimistoon ja vastaan siitä, että mahdollisimman nopeasti vastaamme näihin kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia. Vielä pahoitteluni Juan järjestyksen muuttamisesta. Nyt Rova Revo Danol Bonfoy. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Viisumisäännösten uudistaminen on keskeinen työ, jonka meitä voidaan kohentaa myös meidän houkuttavuuttamme. Suojelen kuitenkin Schengen-aluetta. En minäkään halua mitään Eurooppa-linnoitusta. Haluan avoita Eurooppaa. Minä kannan huolta ennen kaikkea humanitaarisesta viisumista. Kiitos Juan Lopez Aguilarille äskeisestä puheenvuorosta. Voin tukea myös selvityksen johtopäätöksiä, jotka me olemme saaneet, jotka kohta kuulemme. Me haluamme humanitaarisen viisumin järjestelmän ja se liittyy myös turvapaikka- ja pakolaisoikeuksiin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. 80 prosenttia niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat kansallista suojelua, joudutuvat henkensä uhalla tulemaan mantereellemme. Tänään aamullakin me näimme kammottavia kuvia omissa televisioruudussamme. Tragedioita on toinen toisensa perään välimerellä ja meidän täytyy puuttua ongelman ytimiin ja taata laillinen alueelle pääsy Euroopan unioniin. Se, että humanitaarisen viisuminen yleistyisi, voisi korjata tämän puutteen. Se ei ole kuin mahdollisuus nyt, siitä pitää tulla velvollisuus, kun ajatellaan muuta mahdollisuutta, niin se on ollut pelkkää harhaa. Minä esittäisin komissiolle muutaman kysymyksen, ehkä saamme vastauksia, mutta ainakin esitän kysymykset. Ensinnäkin neuvostolle kysy, neuvostolta kysyisin, onko tässä liikehdintä tapahtunut jäsenvaltioissa. Ja toiseksi komissiolle kysymys, onko se valmis puolustamaan sitovaa säädöstä humanitaarisen viisumin aikaansaamiseksi ja kun viisumisäännöstä uudelleen laaditaan mielestäni tätä on usein otteeseen tuettu myös komission jäsenen suulla. Kiitos. Kiitoksia. Herra Coelho, nopeasti. Minutes ehkäpä minuutti. Eh, Kiitoksia Juan Fernando Lopisa Kilarille. Halusin vielä sanoa kiitokset työstä, jota hän on toteuttanut. Ja tämä ulkoistaminen, siinä olen samaa mieltä hänen kanssaan. Mielestäni on häpeellistä, että monet jäsenmaat käyttävät ulkoistamista huonolla tavalla viisumien yhteydessä. Haluaisin myöskin lisätä tähän, että meidän täytyy varmistaa se, että viisumijärjestelmän toimeenpano on yhtenäistä ympäri Euroopan unionin on. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme ensimmäisen pilarin kohdalla yhteisen luottamuksen taata. Siksi tämän toimeenpanon täytyy olla riittävän yhtenäistä kaikkien kansallisten viranomaisten taholta. Kuten Juan Ferranokin sanoi, on myöskin tärkeää, että meillä on mekanismeja, joilla me tätä toteuttamista valvomme, kuten Lopes Aguilar mainitsi. Meidän täytyy voida valvoa sääntöjen noudattamista. Uusi Schengenin järjestelmä tulee tekemään mahdolliseksi henkilökohtaisemman arvioinnin kuin koskaan. Ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen voimme paremmin päättää, onko tarpeen tehdä lisämuutoksia. Uskon, että tällä hetkellä meillä on tähän välineet. Haluaisin myöskin korostaa, kuinka tärkeää tämä äh, viisumitätijärjestelmäaloite on. Ei, emme useinkaan, hyvä puheenjohtaja, näe ehdotuksia, jotka tähtävät siihen, että olemassa olevia välineitä käyttäisiin täysin. Ottaen huomioon koko kuvan ja tiedon vaihdon osalta olemassa olevat mekanismit, meidän pitäisi mielestäni VIS-viisumitietojärjestelmää käyttää mahdollisimman hyvin hyväksymme. Kiitoksia. Ja sitten itse keskusteluun nyt Rova Gal, Ska Keller. Kiitoksia kovasti. Kiitokset esittelijöille näistä alustuksista. Olemme yhtä mieltä siitä, että, että matkailijoille pitäisi tehdä Euroopan tulo helpommaksi. Tämä pitäisi koskea paitsi varakkaita, myöskin sitten vähän vähävaraisempia opiskelijoita ja eh, eh, muita, jotka sitten, joiden matka usein karahtaa tähän hankalaan viisumimenettelyyn. Olemme komission kanssa aika pitkälti samoilla linjoilla, en niitä lähde tässä luettelemaan, mutta, mutta, eh, mutta myöskin esittelijän huoli tästä ulkoistamisista ja konsul, konsuli, konsulaattien työstä yleensä ei, on, on yksi huolenaihe, ja näistä pitäisi olla huomattavasti jämäkämpi sitten komission tätä ulkoistamista suitsiessaan. Mitä sitten tulee humanitaarisiin viisumeihin, se on, määr, se on mahdollista, kuten on korostettu, että aika liian, aivan liian harvat jäsenmaat sitä käyttävät hyväkseen tätä mahdollisuutta. Näin sitten ei tässä ole mitään mistään kauaskantoisista ratkaisusta kysymys, vaan kysymys on vain siitä, että ihminen haluaa tulla Euroopan unionin alueelle syystä tai toisesta. Ja tästä pitäisi yhdenmukaisempi lähestymistapa ottaa käyttöön. Ajatellaan äh, vaikka äh, äh, syyrialaisten pakolaisten tilannetta. Sitä, sitä on tässä heidän tapauksessaan sovellettu ansiokkaasti, mutta pitää sitten katsoa tästäkin vielä pidemmälle että jos tällaisia monitaarisia syitä todella on, pitäisi sitten mahdollistaa kenties sitten heidänkin maahantulonsa ilman, koko, ilman tällaista viisumimenettelyä tyystin. Mutta kuitenkin humanitaarinen viisumi olisi tässä selkeästi askel eteenpäin, helpottaisi tilannetta. Ja näitä mietintöjä sitten tuemme, tuemme tietenkin. Rova Wimberg seuraavaksi. Tack, ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Minä pidän kiinni puheajasta. Minä pidän aina siitä kiinni. Minä kuvittelin, että puhuisin humanitaarisesta viisumista, mutta väärin ymmärsin. Mutta puhun mielelläni kyllä tästäkin, eli viisumisäännöstöstä. Mutta toivottavasti kuusikohdassakin saan puhua. Vai otanko se nyt esillä? Vaikuttaa siltä, että saadaan väärinymmärrystä syntynyt kokouksen kulusta. No, minä puutun viisumisäännöstön nyt, toivottavasti saan kuusi korossakin puheaikaa. Mitä tulee viisumisäännöstöön ja sen uuden laatimiseen, minun on kokonaan unohtunut turvallisuusnäkökohta. Se on tässä minun tärkein kysymykseni. Onko siihen paneuduttu? Onko konkreettisesti mietitty, mitä siinä tehdään? Toiseksi vastustan sitä, että sieltä on poistettu sairausvakuutusvaatimus. Miten näin on käynyt? Mitä siinä on oikein ajateltu? Sitten olen sitä mieltä, että täytyy tehdä riskianalyysejäkin kaikkien henkilöiden kohdalla, jotka hakeutua tänne, ja jotta voidaan myös sarkeni laittomasti tänne tulevat. Ja kuten nähdään, tänne tulee aika paljon EU-hun, joiden kohdalla mitään valvonta ei tapahdu, siis ihan terroristejakin. Mitä turvallisuustoimia on mietitty? Mitä sitten, että on omaisia Schengen-alueella, niin jossa mennään määräaikojen yli tai on pidempään kuin on lupa olla, mutta turvallisuus nyt tässä on päällimmäisenä ja toivottavasti kuusi kohdassa saan puheaika. Kiitos. Thank you, Mrs. Mayor. Kiitoksia sitten Ruo Meijer. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti kiertomatkaviisumista. Minusta nyt, nyt on jo tarpeeksi keinoja liike, miehille ja naisille ja muille tutkijoille päästä Eurooppaan. Tässä kiertomatkan viisumiin suorastaan imee itseensä tällaisia väärinkäyttäjiä ja väärinkäytöksen mahdollisuuksia. Ja näin sitten Schengen-alueella sitten ihmiset voivat pyöriä kontrolloimatta, kontrolloimattomasti on meidän pelkomme ja sitä nyt ei tässä vähiten tarvitaan, on aika naivia komissiolta ylipäätänsä tällaista ehdotusta tehdä, koska tässähän on kyse merkittävästä turvallisuusriskistä. <laughs> Turisteja matkailijoita eläkeläisiä ja muita eivät he tästä hyödy, eivät he aio ylipäätään koskaan olla sen pidempään kuin sallittu, vaan kysymys on kaikenlaista muista tulijoista ja pyr- tänne pyrkiöistä. Näin komissiota kysyisinkin, että millä tavalla on määrä meidän turvallisuuttamme sitten varmistaa tai ja se taata. Kiitos. Vielä pari puhujaa. komission seuraava vieraamme. Otetaan nyt poikkeuksesti vielä Rova Stevens. Yeah. She's one of our, um... Hän on yksi varjoesittelijöistämme. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues, uh... Kiitos, puheenjohtaja. Yleisesti ottaen ECRS olemme kiitollisia Euroopan unionin komission ehdotukset. Siellä on hyviä tekijöitä, joita visumi arki sujuisi nopeammin. Esimerkiksi viittaan tässä verkkosivuun, jossa on yhteenkerätty tietoa mahdollisuuksista käyttää sähköisiä hakemuslomakkeita ja käyttää myös muita moderneja viestintävälineitä, Skypea esimerkiksi, Skypeä esimerkiksi haastatteluihin. Tämä helpottaa matkailijoiden työtä, helpottaa perhevierailuja ja vierailutun tuloa ylipäätään Euroopan unionin. Tarvitaan pieniä muutoksia kuitenkin. Me olemme yksilöineet neljä kysymystä nykyisestä ehdotuksesta komission jäljiltä ja myös esittelijän työasiakirjassa. Sairausvakuutusvelvoitteen poistaminen. VIS rekisteröidyn matkailijan edellytys tuot asiasiakirja tai sitten mitä aikomuksia on lähteä alueelta. Uusi väliaikaisjärjestely rajoilla, niin kutsutut kultaiset viisumit, ja sitten esittelijän selvä aikomus siirtyä kohti humanitaarisia viisumien myöntämistä. Kaikki neljä kysymystä, jotka juuri mainitsin, ovat ECRS aiheuttaneet huolta. Aikarajoitusten vuoksi keskityn vain kahteen viimeksi mainittuun lyhyesti puheenjohtaja, hyvät kollegat, ensinnäkin mitä tulee kultaisiin viisumeihin. Turkki on pyytänyt, että se voisi mukauttaa viisumipolitiikkansa EUn linjoille ja poistaa viisumit rajoilta, ja näin se on tehnytkin. Siksi vaikuttaa hiukkasen omituiselta, että komissio nyt haluaisi uudelleen ottaa käyttöön tämän järjestelmän esimerkiksi Kreikan kohdalla, Viittaan tässä koehankkeeseen. Yksi Schengen-valtio pystyisi itsenäisesti päättämään ehdoittaa sattumavaraisesti ihmisten kohdalla, kuka saa viisumin ja kuka ei, koko Schengen-aluetta varten. Ainoana ehtona olisi, että nämä ihmiset varmasti myös palavat kotimaahansa. Miten voidaan varmoja olla kotiinpalusta ilman arvioimatta tätä? Eli että meillä olisi kunnon menettelyt käytössä ja asiakirjat tarjolla. On hyvä pitää mielessä, että viisumisäännöstössä on isoja osioita, jotka käsittelevät nimenomaan sitä, miten arvioida kolmannen maan matkailijan aikomuksia jät- lähteä Schengen-alueelta. Toiseksi olen vähän huolestunut esittelijän näkemyksestä siltä osin, että tässä pitäisi miettiä myös mahdollisuutta myöntää humanitaarisia viisumeja. Olen aivan tietoinen puheenjohtaja siitä, että tästä on tulossa myöhemmin vielä keskustelu, kunhan on kuultu selvityksestä. Mutta haluaisin jo nyt kertoa teille siitä, että me olemme sitä mieltä, että viisumisäännöstö ei ole oikea tapa hoitaa uudelleen sijoittamiskysymyksen pakolaisten kohdalla voi kyllä keskustelua myös tästä viisumisäännösten uudenlaitamisen kohdalla. Minä tuen ajatusta järjestää kuuleminen viisumisäännöstöstä ja kiertomatka viisumista. Kiitos. Kiitos. Yleensä otetaan varjoesittelijät keskustelussa, mutta joskus eivät ole paikalla alusta lukien. Mutta jos sitten kertoisi, että tulos olisi kiva tietää jatkossa. Herra Kurai, EFDDn esittelee kaksi minuuttia. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Yritän pitää kiinni määrä ajasta. Ennen kaikkea minä haluaisin kiittää esittelijän Lopez Aguilarin työtä. Paljon olen samaa mieltä hänen ajatustensa kanssa hänen työasiakirjassaan. Me puolamme tätä näkemystä, koska se helpottaa Schengen-alueelle pääsyä että noudatetaan viisumisäännöstöä kunnolla myös jäsenvaltioissa. Mutta humanitaarisen viisumin kohdalla ehkä jotain vielä voidaan tehdä, kuten kollega totesi, jos ajatellaan, että on myös, myös Välimeren kautta olemme nähneet tulevan joka päivä ihmisiä, siellä on myös tragedioita. Joskus komission erotus on hiukkasen ristiriitainen, koska siinä ei huomioita sitä, että tässä taakka jaetaan tasaisesti. Toisaalta kyllä tuen humanitaarista viisumia myös ajatellen Dublinin sopimuksen kannalta. Dublin asetusta ei ole vielä uusittu ja siinä ei kunnioiteta myöskään Schengen-säännöstöä ja varsinkaan taakan jakoa. Tämä ehdotus ei mielestäni ole riittävän kunnianhimoinen, koska siinä ei mietitä mahdollisuutta käyttää kaikenlaisia viisumeja humanitaarisiin tarkoituksiinkin, mitä jo Schengen-säännöstä voi tarjota poikkeustapauksissa. Esimerkiksi konsuleissa voidaan pyytää humanitaarista suojelua ja sitten se, kuinka paljon ihmisiä tulee menekin kautta ja hakevat sitten suojelua, kuten Dublinin kohdallakin on käynyt. Ehkä tässä tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa solidaarisuuteen ja vastuunjaon periaatteeseen perustuen – myös tässä säännöstä. Mitä tulee kiertomatka viisumi, niin ihan lyhyt kommentti. En tiedä, puhutaanko niistä erikseen vai yhdessä. Kiertomatka viisumi on myönteinen väline. Se antaa tietyille matkailijaluokille mahdollisuus tulla Euroopan unionin alueelle yli 90 päivän ajaksi. Matkailijat, kiertävät taiteilijat ja niin edelleen. Myös liikematkailijat. Näin voidaan mielestäni lisätä myös turvallisuutta eikä katso siitä näkökulmasta kuin herra Ortofö äh, esittelikin tästä mainitsee. Totta kai täytyy tämä hoitaa sääntöjen mukaisesti, eikä niin kuin nyt tänä päivänä. Nämä matkailijaluokat vaikuttavat myönteisesti talouteenkin, kuten komission todennut. Ja näin emme halua ruveta estämään tämänkään er- ehdotuksen eteenpäin menoa. Kiitoksia. Sitten komissiosta herra de Kyster. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Suoraan sanottuna olen hiukan epätoivoinen. En ole matemaattisesti kyllin lahjakas, mutta uskoisin, että ainakin 25 tärkeää kysymystä ja asiaa tässä tuotiin esiin. En ole varma, kuinka paljon aikaa annatte minulle vastauksiin. Keskustelu jatkuu tässä Hieno. Mielenkiintoista kuulla, että on epätoivoinen. No jaa. Se kuuluu toimenkuvaan. Saattaa tehdä epätoivoisiksi. Jatkakaa siitä vaan. Vastatkaapa kaikkien tärkeimpiin kysymyksiin, jotka esittelijät ottivat esille. Ja sitten niin kuin, olkaa luova. 80 minuuttia. Kyllä varmaan voitte yrittää ainakin. Niin, tässä todettiin, että tässä tulee vielä keskustelua myöhemminkin aiheesta. Ehkä se auttaisi, että 16.17. kesäkuuta on tulossa kuuleminen, sanotenkin tässä nyt. Ja määräaikakin on 17. heinäkuuta ja tarkistuksia katsotaan sitten 3. syyskuuta ja äänestys 13. lokakuuta. Eli kyllä tässä vielä keskusteluja on tulossa. Mutta No, harmi sanoa, kun täällä on vieraskin vielä odottamassa, mutta sanotaanko 10 minuuttia korkeintaan. Ai ei olisi pitänyt ääneen sanoa 8-9 minuuttia. No miltä tuntuu? Jos virta on, niin mikä ette jatkakaa. Aloittakaa nyt. Mutta mielestäni tämä oli kuitenkin hyvin kattava keskustelu. Oli paljon täsmällisiä kysymyksiä teille. Minä olen nekin ylös minäkin, eli minä käyn läpi tätä tästä. You're very kind. Uh, I'm... Kiitoksia puheenjohtaja, olette hyvin ystävällinen. En nyt ole varma siitä, että olen näin epätoivoinen. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta, joka meillä virallisesti oli kahteen aloitteeseen liittyen. Uskon, että kaksi mietintöä, jotka nyt ovat käsittelyssä ja kaksi työasiakirjaa ovat hyvä pohja todellakin tulevalle työlle että komission aloitteiden suhteen. Voisin sanoa ehkäpä muutaman sen liittyen viisumi säännöstöön. On hienoa, että Lopes on hyvin paljon komission ehdotuksen linjoilla. Muutamia asioita, kuten ulkoistaminen, Ähm, ovat sellaisia, että puheenvuoron käyttäjät toteavat, että tämä on hirveän huono asia ja suuri ongelma, mutta komissio ei usko, että näin on. Ulkoistamisella on ollut hyvin myönteisiä vaikutuksia erityisesti viisumin hakijoille, sillä ulkoistaminen tekee mahdolliseksi viedä ähm, virastot sinne, missä ne ovat lähellä hakijoita, niin, niin että meillä ei ole vain kolmannen maan pääkaupungissa ähm, yhtä konsulipalvelupistettä, vaan muissakin kohteissa. Mielestäni siis komission ei pitäisi pitää ulkoistumista sinänsä ongelmana, mutta uudelleenlaadintaehdotuksessamme me annamme jäsenmaille velvollisuuden raportoida vuosittain ulkoistamisesta, sen käytöstä ja sen valvonnasta, siis ulkoisten palveluntarjoajien jo tarjoajien valvonnasta. Tämä liittyy viisumisäädöstöön ja Schengenin järjestelmään ja tulee helpottamaan meitä tarkistamaan sen toimiiko ulkoistaminen oikeudellisten vaateiden mukaisesti. Sitten ehkäpä minun pitäisi äh, käsitellä tätä kiertomatkaviisumia kysymystä ja sitten lopuksi puhun humanitaarisesta viisumista. Tässä työasiakirjassa esittelijä todellakin paljon perusteltuja kysymyksiä esittää. Hyvin lyhyesti, jos minun tulee puhua komission puolesta, sanoisin, että meillä on erittäin hyviä vastauksia näihin kysymyksiin. Esittelijä asetti kysymyksen siitä, olemmeko me luomassa nyt tällaista turhaa järjestelmää? Minun vastaukseni on ei. Ehkäpä nykyjärjestelmän pitäisi tarkastella. Nykyinen järjestelmä on tehoton. Olemme varmastikin kaikki samaa mieltä, että meillä on kansalaisryhmiä, joilla on perusteltu intressi matkustaa yli 90 päiväksi 180 päivän kaudella Schengen-alueelle. Nämä voivat olla tutkijoita, tai taiteilijoita tai muita vastaavia henkilöitä, eikä kukaan asta kyseenalaiseksi sitä, että heillä on perustellut syyt tulla alueellemme. Ja meillä ei nykyään ole mitään laillista puitteistoa sen varmistamiseksi, että he voivat näin tehdä. Ja viisumivaatimukset kolmansista maista, esimerkiksi Cirque du Soleil-serkuksessa työntekijöiden osalta, jarruttavat Schengen-sopimusten saantia kun puhutaan, että meillä on yhdeksän kuukauden äm, viisumimahdollisuus äh, neljä kertaa. Tämähän ei ole varsinaisesti sama asia. Neljä kertaa pitää konsulipalveluiden myöskin tämä hakemus käsitellä. Me haluamme siis yhdellä viisumilla kattaa tämän kaikki mahdolliset vierailut, kestävät mahdollisesti jopa vuoden. Lissabonin sopimuksessa lyhyen ajan oleskelu Schengenin alueella sen raja kolmeksi kuukaudeksi poistettiin. Tarkoituksena nimenomaan se, että että haluttiin tehdä mahdolliseksi tehdä lainsäädäntöä, joka helpottaisi ihmisten saapumista Schengen-alueelle niin, että he voivat kierrellä Schengenin alueella pitempään kuin nämä kolme perinteistä kuukautta. Eli komission ehdotus todellakin, sen mukaan meillä todellakin on oikeusperusta. Sitten esitettiin kysymys vaikutusten arviointiin liittyen. Esittelijä Ortofö pyysi uutta vaikutusten arviointia. Hyvä puheenjohtaja, tässä asiassa ehdotan, että ottaisimme kahdenvälisesti esittelijään yhteyttä, voimme hyvin yksityiskohtaisesti kertoa, mitä nykyisessä vaikutusten arvioinnissa on mukana siinä, joka liittyy näihin kahteen aloitteeseen. Luonnollisesti vaikutusten arvioinnin tulee perustua mahdollisimman paljon tosiasioihin. Me olemme toimineet niin, että pyysimme eri sektoreiden edustajilta siitä, mitä kuluja kertyy, kun kiertomatkaviisumi ei ole olemassa. Ja näitä lukuja käytetään tutkimuksessa, mutta ne eivät ole ainoat luvut. Eivät nämä sidosryhmät sanele tutkimuksemme tuloksia. Meillä on myös paljon muita lukuja, joita on käytetty vaikutusten arvioinnissa, ja mielelläni kertoisin tämän yksityiskohtaisemmin herra Ohtofölle. Eli me emme todellakaan usko, että nyt olisi tarvetta tehdä uusi vaikutusten arviointi. Sitten myöskin liittyen turvallisuuteen eräät mainitsivat nyt teen tiivistelmän, että kiertomatkaviisumi avaa uuden oven laittomille maahantulijoille. Teidän pitäisi tarkastella kyllä ehtoja sille, että tämän tyyppisen kiertomatkaviisumin saa. Ne ovat paljon tiukemmat ja vaikeammat täyttää kuin ehdot tavallisen Schengen-viisumin saamisessa. Uskon, että jos joku haluaa yrittää saada viisumin ja sitten kadota matkallaan, hän todennäköisemmin pyrkii näin toimimaan tavallisen Schengen-viisumin avulla, eikä tällaista kiertomatkaviisumia pyri käyttämään. Ja muuten turvallisuuteen liittyen minun täytyisi kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että tällä hetkellä ihmiset, jotka ovat vapautettuja viisumi vaatimuksista näiden kahdenvälisten sopimusten perusteella, johon Stille Ortofö mainitsi, saattavat jäädä Schengen-alueelle pysyvästi. Äh, joillakin mailla on parikymmentä vapaussopimusta, jotka perustuvat viime vuosi 150 tai 60-luvun sopimuksiin. Ja äm, tämä nämä sallivat 66 kuukautta oleskelua Schengen-alueella lyhytaikaisten viisumien perusteella. Ei tällainen järjestelmä ole enää looginen, kun meillä on yhteinen viisumijärjestelmä. Näitä kahdenvälisiä sopimuksia on valtavan paljon, ne on sovittu ajat sitten, mutta ne eivät saisi sekoittaa kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia. Sitä paitsi me emme halua näitä kahdenvälisiä sopimuksia poistaa, haluamme vain listan lausekkeen, jonka mukaan jäsenmaa voi pidentää oleskelua Schengen-alueella kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti vanhojen kahdenvälisten sopimusten mukaan niiden sopimuksen musten, jotka on luotu ennen kuin Schengenin alue alkoi toimia. Eli liittyen ulkoisiin suhdeongelmiin, jotka mainittiin, tässä minun täytyy todeta, että suurin osa kyseisen tulevista kolmansista maista eivät neuvo matkailijoitaan käyttämään näitä kahdenvälisiä sopimuksia. Yhdysvaltien Japan sanoo, että jos henkilö matkustaa Schengen-alueelle, hän voi olla siellä kolme kuukautta eikä enemmän, vaikka he kahdenvälisen sopimuksen perusteella saattaisivatkin alueella olla yli kolme kuukautta. Eli tarkoituksena ei ole näitä sopimuksia poistaa, mutta äm, artiklan 20.2 mukaisesti me emme usko, että tämä aiheuttaisi mitään hankaluuksia näiden kyseisten maiden kohdalla. Kuten tiedätte, sitten komissio on pohtimassa oikeudellisia mm, vaihtoehtoja niiden ihmisten Eurooppaan saapumiseksi, jotka tarvitsevat suojelua. Me olemme keskustelleet humanitaarisesta viisumista ja ehkäpä tässä puheenjohtaja, meidän pitäisi humanitaarisista luvista puhua ennemminkin. Usein kun puhutaan humanitaarisista viisumeista, ihmiset kuvittelevat, että kyseessä on Schengen-viisumi, joka tämän tarpeen täyttäisi. Olen hyvin pahoillani, hyvä puheenjohtaja, mutta tämä ei ole komission mielipide. Schengenin viisumi on olemassa lyhyen oleskelun vierailuille. Jos joku henkilö tarvitsee suojelua, se ei vastaa lyhyen oleskelun käsitettä. He tulevat pidemmäksi ajaksi alueelle saadakseen suojelua. Schengenin viisumijärjestelmä ei vastaa tällaista tilannetta. Esimerkiksi jos henkilö haluaa lyhyeksi ajaksi tulla alueelle, hänen pitäisi pääsäillä sen kohdemaansa palvelulle esittää hakemus. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen pitäisi valita se maa, joka tarjoaa korkeinta suojelua, ja sitten hän tekisi viisumihakemuksen, Schengen-hakemuksen, ja maan pitäisi antaa jonkinlainen viisumi. Pitäisikö meillä olla jonkinlaisia kiintiöitä Schengen-viisumeiden osalta näissä tapauksissa, vai voisiko kaikki maailman ihmiset hakea näitä viisumia, ja pitäisikö ne heille sitten myöntää? Me olemme sitä mieltä, että humanitaarinen lupa voisi luoda äm, laillisen pääsyn, mutta emme ole sitä mieltä, että viisumijärjestelmä on se, jonka sisällä tämä ratkaisu löytyy. Kiitoksia. Kiitos, herra Köster. Noin vakavasti puhuen, kun ajatellaan, mitä keskustelua täällä nyt käytiin, ja hyvin tiivistäkin sellaista, kollegat varmasti ymmärtävät asioiden tärkeyden. Varmasti tässä tulee livestä toinenkin keskustelu mainitsemani aikataulun puitteissa. Ehkä tekin voitte palata asiaan, että on aika enemmän vastata esille tuleeseen kysymyksiin. Humanitaariset viisumista ei nyt käydä keskustelua, mutta totta kai näiden vastausten myötä heititte jo ilmaan asioita, joita jäsenet haluavat varmasti käydä läpi ja sitten kysymyksiä niistä. Nyt ei ole siihen aikaa. Minä hoidan, että saamme toisen keskustelun vielä humanitaarisissa viisumeista ja niin edelleen. Ja niin, siitä on nyt keskustelu, ei tietenkään komission kanssa, mutta siitä kyllä järjestetään keskustelu vielä toiste. Kiitos että pyritään vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen. Kaikkia tietenkään voinut hoitaa. Kiitos kollegoille, varsinkin esittelijöille ja varjoesittelijöille. Kollegat, nyt kohta kuusi. Vähän samasta aiheesta, tutkimusaiheesta viisumin myöntäminen humanitaisen perusten vaihtoehto ja velvollisuus. Rouva Ulla Imen Jensen on tämän tutkimuksen laatinut. Hän on riippumaton oikeusalan tutkija ja konsultti Tanskasta. Hän esittelee meille nyt tutkimuksen, jota Libevaliokunnan koordinaattorit peräänkuuluttivat myös perusoikeus, perusopimusvaliokunta. Totta kai valtavan mielenkiintoinen aihe. Vähän jo sivuttikin sitä keskustelussa. Rouva Ulla Iven Jensen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain tulla esittelemään tämän selvityksen tästä humanitaarisesta viisumiasiasta. Ilo ja kunnia minulle olla täällä tänään. <clears throat> Tässä on tarko- tarkoitus selvittää tämän tutkimuksen pääanti. Ensinnäkin sallin, että kerron muutaman yleisen asian tästä humanitaarista viisumista. Ensin nykyisen säännöstön ai, alla-alaisena se on, päte, pätee vain joissain, alueellis, joissain alueilla kerrallaan, ei kaikissa jäsenmaissa siis. Artikla 25.1 sitten sisältää erilaisia poikkeuksia koskien Schengen-määräyksien soveltamista humanitaarista syistä Äh, näistä äh, pääsyvaatimuksista esimerkiksi siinä määrätään ja niistä poikkeuksista. Näin 19.4 artikla äh, on tällainen suor, suoratin <clears throat> näille hakemuksille, että artikla 25.1 nojalla sitten käsitellään näitä hakemuksia ja se sitten taas vastaavasti mahdollistaa näiden humanitaaristen viisumien eh, myöntämisen koskien näitä, tätä alueellista <clears throat> pätevyyttä ja näin poispäin. <clears throat> Eh, eh, ajan puutteen vuoksi voimme tarkastella hiukan näitä määrä, määritelmiä, mitä humanitaarista viisumista sanotaan. Sitä koko <clears throat> tätä humanitaarista viisumitermiä käytetään viittaamaan humanitaarisin perustein eh, myönnettyjä viisumeita, samoin kansainvälisiin velvoitteen velvoitteiden perusteella myönnettyjä viisumeja. Nämä ovat yksi, eh, yksi, eh, yksi osa näistä sitovista instrumenteista 022 määräyksen mukaisesti. Sitten yleiset havainnot, kaksi tärkeintä havaintoa ovat seuraavat. Ensimmäinen Kuten äsken äh, äh, parlamentin edustajat mainitsivat, äh, oli, oli tämä hyvin monimutkainen hanke. Ja sitten toisaalta todettiin, että jäsenmaat ovat omia menettelyjään kehitelleet, eivätkä ole, ole kovinkaan halukkaita sitten näitä EUn määräyksiä hyväksymään. Sitten selkeä ensimmäinen havainto siis tästä äh, näiden järjestelyn epäselvyydestä nämä äh, luvut äh, ovat aika monimutkaisia, tai nämä osoittavat, että menettelyn olen hyvin hidas ja, mene, ja työläs, äh, mitä tulee näihin LTV-viisumeihin, joita siis näitä nyt minnitetään. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että jos vaikka mahdollinen turvapaikanhakija äh, pakenee kolmannesta maasta ja haluaa sitten anoa Schengen-viisumia äh, tullakseen jäsenmaahan, hän ei voi saman syssyyn sitten anoa humanitaarista viisumia, mutta, mutta hän, hän voi sitten vaikka suojelun sitten mainita perusteeksi sille, miksi hän haluaa Schengen-viisumin jäsenmaat voivat sitten sen jälkeen arvioida, onko, onko tällainen Schengen-viisumi sitten LTV-viisumin kaltaisena myönnettävä. Ajatellaan nyt sitten, että turvapaikanhakija tällaisen viisumihakemuksen tekee, mutta hänen paperinsa öö, eivät ole kunnossa. Aika usein näin käy, siellä tullaan ihan ilman paperita pääsäätönä viisumi, viisumihakemusta pidetään sitten asiattomana, koska ei hakija täytä näitä perusvaatimuksia, mutta tähän poikkeuksen sitten artiklassa 19.4 todetaan, että viranomaiset voivat sitten poiketa näistä pääsyvaatimuksista, jos kysymys on humanitaarista syistä tai, tai kansallisista muista intresseistä, mutta ei kansainvälisten velvoitteiden nojalla, niin kuin äsken alkuun yritin todeta. Eli siis jos tällainen, eh, jos todetaan, että tällaista viisumihankkumusta ei voida ottaa käsittelyyn, siitä nousee kaksi seikkaa. Ensinnäkin sen, sen seikka on se, että eh, turvapaikanhakijalla ei ole eh, vetomusoikeusta ollenkaan. Se toinen on se, että, että LTV viisumiproseduuri äh, artiklassa 25.1 ei mainitse tällaisia kansainvälisiä velvoitteita yhtenä perusteena poiketa Schengenin viisumivaatimuksista, mutta jos tällainen viisumihakija on jo suljettu tämän koko menettelyn ulkopuolelle, artikla 19 mukaisesti, niin ja toinen äh, esimerkki näistä epäjohdonmukaisuuksista nykysäännöstössä on sellainen tilanne, että, että vakavasti sairas kolmannen maan kansalainen ää, äh, anoo, ano Schengen-viisumia saadakseen sitten jäsenmaassa ää, äh, äh, terve, terveydenhoitoa, lääkehoitoa, ja sitten kertoo sitten lääketieteelliset syyt perusteeksi, perusteenaan tälle hakemukselle. Ja taaskaan papereita ei ole, paperit oletetaan, tai, tai, tai että siis näitä perusteita ei pystytä paperilta todentamaan silloin sitten äh, humanitaarisiin syin tai kansallisesta intressien nojalla artiklan 19.4 perusteella voidaan miisumi myöntää. Sanotaan nyt sitten, että tämän vakavasti sairaan kolmannen kansalaisen hakemus pide, äh, todetaan äh, kelvo, kelvolliseksi näiden, näillä perusteilla. Sitä aletaan sitten käsitellä. Ja sitten tietysti kuulostaisi aika olenna loogiselta, että tällainen LTV-viisumi sitten myönnettäisiin, koska nämä humanitaarisen perusteet on jo tunnustettu. Mutta ei tämä nykyisen säännösten mukaan ole ollenkaan näin selvä. Jos sitten häneltä evätään tämä viisumi, epäselväksi jää edelleenkin, öö, tietenkin jää sitten vieläkin epäselväksi se, että että mikä viisumi sitten voitaisiin jatkossa myöntää. myöntää. Eli äh, tämä epäjohdonmukaisuus äh, tietysti edellyttää jonkinnäköisiä toimenpiteitä, niin kuin todettiin. Ensinnäkin, mitä tulee sään, säännöstöön, su, suositukset 6, 7 ja 8 tarjoavat tiettyjä suosituksia, jos tätä numeroa kuutta tarkastelee. Esimerkiksi ehdotetaan, että e-, Euroopan parlamentti peräänkuuluttaisi e- Eh, johdonmukaisempaa humanitaaristen viisumien myöntämiskäytäntöjä niin, että kansainväliset velvoitteet lisättäisiin tähän peruste, poikkeusperustelistalle artiklan 19 mukaisesti siis, niin että sitten eh, vältettäisiin tämän negatiiviset, tämän filterointi tai suoratin toimen negatiiviset seuraukset. Ja sitten niin ikään eh, tässä selvityksessä ehdotetaan myöskin, että Euroopan par- parlamentti peräänkuuluttaisi tätä viisumisäädöstöä säännöstöä sitten ottamaan tällaisen epäselvät tapaukset poissulkevan lähestymistavan tässä humanitaarisessa kysymyksessä. Ja se tehtäisiin selväksi, että viisumin mukaisesti tämmöinen humanitaarinen viisumi on ihan omanlaisensa viisumi 25.1 ja 19.4 nojalla sitten ja sitten siinä katsottaisiin, että voitaisiinko tehdä poikkeus näistä velvoitteista humanitaarisin perustein. Se oli sitten olennainen täydennys. Ja tällaisia määräykset voitaisiin sitten ihan viisumi, viisumiin, no, normaaleiden viisumien sääntöperustein niin ikään hyväksyä. Sitten on kahdeksas suositus, ja sitten siinä edellytetään tällaista vetoomusoikeutta. Eh, koskien mahdollista viisumin epäämistä. Sitten vielä toinen havainto siinä perus eh, loppupäätelmä. Eh, jäsenmaissa on hyvin eri, eri, erilaisia omia humanitaarisia viisumijärjestelmiä, mutta eivät näitä EUn yhteistä menettelyä juurikaan hyväksyä. Tässä näette tämän värikoodein ilmoistun tilanteen. 16 jäsenmaassa on erilaisia humanitaarisia perusteita tai humanitaarisia viisumikäytäntöjä, ovat kansallisia tai äh, Schengen-viisumia tai näitä LTV-viisumin kaltaisia äh, ja ylipäätänsä aina on sitten nojaruttu poikkeusperusteisiin, kun näitä viisumeja myönnetään. Mitä tästä kartasta sitten äh, voidaan vetää johtopäätöksiä? Äh, välttämättä ei ole ollenkaan selvää, millä tavalla, millä perusteella näitä sitten on myönnetty, eikä mitään tilastojakaan ole. Ja tässä on äh, tällaisia pitkäaikaisviisumeja kuvattu, tai niiden myöntämisperusteita sekä äh, lyhyt että ehkä lyhytaikaisia Schengen-viisumeja myöskin. Ja sitten, koska ei ole mitään EU-laajuista mekanismia, äh, tarkkailujärjestelmää, seurantajärjestelmää, niin meillä ei ole sen seurauksena tietenkään mitään luotettavaa nyt tietoakaan nykykäytännöstä, mikä vaikeuttaa sitä, että mm, sen selvittämistä, millä tavalla jäsenmaissa näitä humanitaarisia viisumeita sovelletaan. Me tiedämme vain näiden äh, LTV-viisumien luvun, kokonaisluvun noin 300 000 2012 vuonna esimerkiksi. Mutta me ei välttämättä tiedä, mit, mitkä erityiset syyt sitten näiden viisumien myöntämisen takana olivat. Nykyisen säännösten no, nojalla äh, äh, jäsenmaat joutuvat toimittamaan tilastoja komissiolla esimerkiksi juuri näistä LTV-viisumeista ja niiden määrästä näin, näitä, sitten, näitä tietoja on kaivettu moni, monista muista sel- selvitystä, 14-15 sivulta niitä löytyy sitten tästä meidän tutkimuksestamme. Ja sitten loppupäätelmänä, loppupäätelmät päätelmistä voidaan todeta se, että monet, useimmat jäsenmaat ovat tunnustaneet tiettyjen humanitaaristen viisumien tarpeen. Komissiohan on viime vuosikymmenen ajan e, jatkuvasti esittänyt, että pitäisi yhdenmukaista näitä sääntöjä. Ne, ni, niille ei juurikaan ole sitten kallistettu korvaakaan. Sitten on nyt ylipäätään tämä taakan jakaminen, mitä tässä myöskin, mikä tässä on mainittu. Ja sitten todettu, että kun näitä määräyksiä ja ohjeistoja sitten sorvataan, niin pitää ottaa sitten näille inhimillisille perusteille yhden. Samoin myöskin tietenkin jäsenmaiden perusoikeusnoudattamisvaatimuksia pitää kunnioittaa. Niin, niin jos ajatellaan näitä muita, muita suosituksia, yksi, kaksi, kolme ja neljä, kohdentuvat sitten tämmöisiin yleisesti EUn siirto, maahanmuutto ja rajavalvonta toimenpiteisiin tämän viisumisäännösten osalta sitten eh, eh, niin ikään edellytetään sitten, että jonkinlainen mekanismi perustetaan Euroopan laajuiseksi valvomaan ja seuraamaan näiden viisumeiden myöntämistä se on jo viisumisäännössä periaatteessa mukana. Siinähän edellytetään, että jäsenmaat toimittavat vuosittain tietoa komissiolle vuosittain myönnetyistä viisumeista ja, ja minkälaisia viisumeja on sitten lisäksi vielä myönnetty. Tällainen valvontajärjestelmä varmistaisi kenties sen, että, että nämä käytännöt yhdenmukaistuvat, mitä tulee humanitaaristen viisumien myöntämiseen. Selkeyttä peräänkuulutetaan niin ikään, jotta erilaiset puutteet sitten voitaisiin oikaista. Kiitos Thank you very much indeed. That was very... Kiitoksia kovasti. Kovin kiintoisaa. Selvää on, että humanitaarisen viisumin kysymys on mielenkiintoinen asia jäsenille, mutta tästä käydään muutenkin keskustelua, mitä EU tässä voisi tehdä. Jäsenet ovat kiinnostuneita tästä. Emme nyt ole keskustelua tähän ajatelleet tämän perään, me olemme sitä paitsi nyt siinä jamassa, että rouva Krispekin esittely oli kymmeneltä. Ei kovin tyydyttävää. Totta kai nämä tärkeimmät havainnot ovat sellaisia, joista on herännyt kysymyksiä. En oikein tiedä, rouva Krispekin tästä katselen. En halua sihteeristön kanssa ruveta kiistelemään, joka on viimeisen 40 minuutin ajan tässä jo minua tässä muistuttanut, että tässä menee aikataulu pieleen. Esitänkin, että herra Lopez Aguilar ja hänen työasiakirjansa antaa aihetta varmasti keskustelulla vielä, kuten halukkuutta varmasti on, ja takaan, että humanitaarinen viisumi on keskeinen osa sitä keskustelua. Ihan pian sellainen on tulossa. Muutama kollega on pyytänyt puheenvuoroa, mutta sihteeristöni varmasti tässä kurittaa minua, jos yhtään otan niistä. Natali, meidän kellä täytyy nyt mennä seuraavaan kohtaan esityslistaan vai mitä? Puheenjohtaja, tässä on 45 minuuttia mennyt keskustelua, niin totta kai sitten voidaan lisätä, kunhan saadaan liittävästi minun mietinnössäni keskustelua, varmasti ihan yhtä tärkeä se kuin viisumisäännöstä. Kyllä minä voin pidempäkin jäädä toki. Oui, ça décale le suivant. Euh. No, se sitten lykkää seuraavaa aina eteenpäin. Donc, je... Voin, haluatteko, että supistan puheaikaa tai keskustelua, en minä siitä oikein tykkää. Ei Naatali, en olisi halunnut kuulla tuolta. Kiitos, että olet avulias ja vähemmän avulias samalla. Minä haluaisin, että ranskat pitäisivät kiinni stereotypistään olla kovin vähän avuliaita. Ja minä voin tässä taistella sihteeristön kanssa tässä välissä. Minä olen puun ja kuoren välissä, mutta nyt täytyy mennä eteenpäin. Ja nyt olen tässä tarkkana herra Lope nyt niin työasiakirja saa vielä kunnon käsittelyn. Humanitaarista viisumiakin tarvitaan käsittelyssä. Ne ovat kaikkein tärkeimmät kohdat ja olemme saaneet pyytävämme tutkimuksenkin ja nyt täytyy käydä kunnon keskustelu siitä. Humanitaarisen viisumiin puututtiin jo äskeisessä keskustelussa. Siihen meni 45 minuuttia ylikin ajan. Se oli hyvä keskustelu. Vähän aikaa sellaista keskustelua nähnytkään täällä. Kaikki varjosittelijat keskustelivat ja aika moni muukin. Että varmasti siitäkin jäi jotain käteen. Ja meillä on teidän mietintönne. Mennäänpä seuraavaan kohtaan, kuten lupasinkin, että työasiakirjasta kyllä keskustellaan myöhemmin ja humanitaarista viisumisestakin keskustellaan myöhemmin ja siitä keskustellaan koordinaattoreiden kanssa maanantaina Strasburgissa. Eli näin lupaan ja nyt menen. Niin kiitos totta kai teille vielä kerran alustuksesta ja tutkimuksesta kiitos. Rova Jensen, kiitoksia kovasti. Okay, so colleagues, we move now on. No niin, nyt kollegat, menemme kohtaan seitsemän syyttämisolettama ja oikeutta olla läsnä rikosoikeuden käynnissä koskevien tiettyjen näkökohtien vahvistaminen. Eli muistuttaisin tästä vielä, että tämä on seurantaa keskustelulle direktiivistä liittyen 2009 neuvoston etenemissuunnitelma, jossa vahvistetaan prosessioikeuksia rikosoikeuden Totta kai tämä keskittyy paljon myös lapsiin ja oikeusapuun. Viime kerralla jo todettiin, että syyttömyysolettama on erittäin tärkeä perustavanlaatuinen oikeus nykyaikaisessa rikosoikeudenkäynnissä ja perustuu nimenomaan perusoikeuksien takaamiseen. Nyt me keskustelemme tarkistuksista. Totta kai esittelijä Rova Grisbeck pääsee ääneen. Varusittelijätkin. Nathalie, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä Claude, hyvät kollegat. Äh, minä vakuutan, että ranskalaiset eivät nyt täällä hankaluuksia aiheuta. Pyrin hyvin tiivisti puhumaan, jotta saisimme rikkaan keskustelun aikaan liittyen tähän direktiiviluonnokseen, joka pyrkii siis komission aloitteeseen, joka pyrkii vahvistamaan syyttömyysolettamaa ja siihen liittyviä oikeuksia. Tämä on itse asiassa toinen mielipiteiden vaihto tämän aiheen suhteen. Meillä oli nopeasti helmikuun alussa ensimmäinen, tuolloin ensimmäisen mietintöluonnoksen eh, esitin. Sillä oli hyvin yleisluotollinen päämäärä siis eh, kehittää tilannetta ja 44 tarkistusta saimme oikeuksiin liittyen. Me lykkäsimme hiukan tarkistusten jättämisen takarajaa ja yli 180 180 tarkistusta esitettiin loppujen lopuksi ja olen luonnollisesti hyvin onnellinen siitä, että ihmiset kiinnittävät niin suurta huomiota tähän tärkeään periaatteelliseen kysymykseen ja erityisesti Monet kollegat ovat surolta osin olleet mukana. Se osoittaa sitä, kuinka tärkeä tämä direktiivi on ja kuinka tärkeä tämä periaate on. Hyvä Claude muistutti siitä, että kyseessä on perusoikeus ja perusperiaate. Te puhutte moderniudesta. Minä haluaisin tässä rakentaa siltaa hiukan viitaten vuoden 1789 ihmisoikeuksien kansalaisten oikeuksien julistukseen, joka pitää syyttymysolettumaa oikeuden pohjana erityisesti rikosoikeudessa. Tämä on puolustuksen takamien oikeuksien perusta ja Euroopassa nykyisin tärkeä periaate, joka takaa tasapuolisen oikeudenkäynnin mahdollisuuden kansalaisille ja mahdollisuuden välttää äh, vääristymiä rikosoikeudellisissa menettelyissä ja epätasapuolisuutta. Äh, tässä nämä hyvin moninaiset tarkistukset voidaan yhdistää. Äh, monet menevät samoille linjoille, erityisesti monet varjoesittelijät ovat olleet suuresti työssä mukana. Kiittäisin heitä heidän ponnistuksistaan Meillä on pohjalla neljä perusperiaatetta, vahvempi oikeudellinen suoja, tämä on luonnollisesti aivan selvää. Sitten parlamentin kanta, joka vahvistaa komission lähestymistapaa. Meidän tarkoitus saada aikaan direktiivi, joka on kunnianhimoinen, ja myöskin direktiivi, kuten usein teksteissämme, pyrkii harmonisoimaan jäsenmaiden menettelyjä ylöspäin eikä alaspäin. Menemättä nyt yksityiskohtiin tarkistusten osalta, ne ovat rikastuttaneet ja täydentäneet ja parantaneet suurelta osin tekstiä. Me olemme nyt aivan tyhjentävä, kun ranskalainen versio vielä näistä tarkistuksista saatiin vasta eilen käyttöön. Tekisin nyt muutaman huomion, seitsemän tai kahdeksan nopeaa huomiota rauhoittelisin teitä, että en nyt mene kaikkien näiden monenlaisten tarkistusten sisältöön. Ensinnäkin suurin osa kollegoista tarkistusten kautta on mietitty luonnoksen ehdotuksen kannalla, jotta direktiivin sovellusalaa pitäisi siis laajentaa. Eräät tarkistukset tätä vahvistavat toteamalla, että on tärkeää ottaa myöskin oikeushenkilöt mukaan tähän sovellusalaan. On tärkeää, että ne pystyvät myöskin nauttimaan näistä samoista oikeuksista. Ja äh, näihin ensimmäisiin huomioihin liittyy se, että myöskin hallinnolliset menettelyt, joilla on rikosoikeudellisia seuraamuksia, ähm, oikeuden käytön, tuomioistuimen oikeuden käyttöperiaatteen mukaisesti kuuluvat myöskin periaatteen piiriin, tämän sovellusalan piiriin, ja myöskin haluaisin korostaa sitä, koska direktiivi astuu voimaan ja mihin asti se on voimassa. Ja Tämän lisäksi meillä on tarkistuksia, jotka pyrkivät äh, johdosto-osan kohdan 17 äh, poistaa. Tämä viittaa todisteisiin, joita on saatu pakon tai uhan alla. Luonnollisesti äh, meille kaikille täällä Libyvaliokunnassa on aivan selvää, että tällaiset menettelyt ovat kiellettyjä, mutta on kuitenkin hyödyllistä ne kirjata mustaan valkoisella paperille. Sitten meillä on artikla 4 liittyviä tarkistuksia. Se on ähm, syyttömyysolettama koskeva äh, artikla, joka kieltää sen, että ennenaikaista syylliseksi ilmoittamista ei voi tehdä. Tämä on ähm, vuosistojen vanha periaate. Ja tässä yhteydessä tarkistukset haluavat äh, muistuttaa siitä, että ennenaikaista syylliseksi julistumista ei saada tehdä ennen niin kuin ihminen on todettu syylliseksi. Ähm, tarkistukset myöskin tuovat äh, esiin ja korostavat äh, arkaluontoista kysymystä, joka liittyy ähm, syyttömyysolottamaan ja siitä, kuinka media rikkoo tätä periaatetta. Meidän pitää löytää tasaimman luonnollisesti ähm, median vapauden ja kansalaisten suojan välillä näissä heille perustavan tärkeissä kysymyksissä. Tämä asia oli mukana jo mietintöluonnoksessa ja olen erittäin kiitollinen siitä, että monet tarkistukset näitä herkkiä hienosyisiä kysymyksiä käsitellään Sitten vielä neljässä osa hyvin nopeasti. Monet tarkistukset käsitelleet myöskin sitä, että oikeudellisiin teksteihin otetaan mukaan mahdollisuus käänteisestä todistustaakasta. Tämä on hyvin vaarallinen ajatus, se, että tällainen todistustaakan kääntämisen kielto on mukana on siis tärkeää. Sitten artikloja 6 ja 7 kohtaan esitettiin monen tarkistuksen Kyseessä on oikeus vaieta. Tämä on direktiivissä hyvin uusi ajatus. Se, että ihmisellä on oikeus olla todistamatta itseään vastaan, oikeus olla tekemättä yhteistyötä. Tämä täydentää tekstiä Kaikkien näiden elementtien kautta toivoakseni ja uskoakseni voimme saada aikaan vahvan äh, muotoilun artikloiden 6 ja 7 kohdalla. Sitten lopuksi se asia, joka on lähinnä minun sydäntäni tässä tekstissä, lyhyessä tekstissä kyseessä on ongelma, joka liittyy liittyy tilanteisiin, jossa on rikottu oikeutta olla todistamatta itseään vastaan ja oikeutta vaieta ja tätä kautta saatu todisteita. Jälleen kerran tässä meillä on hyvin paljon tarkistuksia. Meillä on laaja konsensus varjoesittelijöiden ja kollegoiden kesken. Tämä on myöskin hyvin tärkeä askel eteenpäin. Sitten vielä aivan lopuksi eräät tarkistukset ottavat eh, hyvin mielenkiintoisia uusia eh, innovoivia elementtejä mukaan liittyen siihen, kuinka eh, epäilty tai syytetty henkilö esitetään kuulemisten aikana. Tämä on ainakin minun silmissäni hyvin innovoiva lähestymistapa. Ja tässä on hyvin mielenkiintoisia seikkoja, jotka todellakin ovat edistysaskel menettelyissä. Ja jälleen kerran mielestäni ne ovat erittäin hyviä. Tämä ei kuitenkaan ole mustavalkoista. Kaikki tarkistuksissa ei ole mahdollista hyväksyä. Eräät tarkistukset jonkin verran vähentävät takeita, joita syytetylle luodaan. Niistä on ehkä hiukan vaikeampi ratkoa mutta toivottavasti kaikki löytävät jonkinlaisen yhteisymmärryksen. Ensi viikolla meillä on kokous sillä, kun meillä on erittäin paljon tarkistuksia, pyrimme saattamaan eri näkökantoja yhteen. Tämä on ehkä hiukan monimutkaista, mutta tällaista peli on ja toivottavasti me yhdessä löydämme yhteisiä muotoiluja, yhteisiä linjoja, jotta voisimme olla valmiit neuvotteluihin ennen kuin trilogit alkavat. Tämä aloite on hyvin tärkeä ja erityisesti tärkeä siksi, että nykyisin Euroopan unionissa ajankohtaisissa tilanteissa huomaamme, että jonkin verran tämä olettama tämä periaate on kärsinyt ja sitä ollaan heikennetty ja mielestäni sitä on tärkeää käsitellä. Toivottavasti saamme lyhyen, minun puheenvuoroni lyhyemmän mietinnön aikaan, joka on selkeä, joka vastaa kuitenkin parlamentin kunnianhimon tasoa. Paljon kiitoksia. Toivottavasti en puhunut liian pitkään. Kiitos. Kymmenen minuuttia. No, eihän tämä nyt ole vielä niin paha. Mempa? Ei edes kymmentä minuuttia. Ei ollenkaan liian pitkään syyttömyysolettama ja kansalaisen oikeudet ovat niin tärkeitä aiheita, ei niistä koskaan liikaa voi puhua. Kiitoksia kovasti Natali. Kaikki varjoesittelijät ovat läsnä. Käydäänpä läpi kunnon kierros. Ensinnäkin kansanpuolueesta. Rova Kaukeni voinut paikalla. Rova Boskaan puhuu hänen puolestaan. E kansanpuolueesta. So I'm not familiar, Mrs. Bosk. Thank you very much. Voska on tosi tunne. Yes. Said it gently because I'm not familiar with it. Oh, niin, en vain tuntenut teitä, oli pahoillinen, Roni. Much, uh, on behalf of, uh, Kiitoksia kovasti. Uh, who is the shadow rapporteur. Kiitoksia. Kinka Kaalin puolesta hän on siinä varjosittelijä. Ja minä nyt haluaisin lukea hänen viestinsä ensinnäkin hän esittää pahoittelunsa, hän on kokouksessa eikä voinut olla täällä läsnä. Minä luen siis hänen tekstinsä. Me halusimme kiittää esittelijää tehdystä työstä tähän asti. Yhteisten ponnistelujen lopullisena tavoitteena on taata oikeudenmukainen oikeudenkäynti kaikkialla Euroopan unionissa ja taata se, että puolustuksen oikeuksia kunnioitetaan täysimittaisesti, kuten perussopimuksessa edellytetään perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Olemme kiitollisia niistä muutoksista, joita on tehty alkuperäisen ehdotukseen, jotka pyrkivät pääsemään yleisen tavoitteeseen, eli epäilyn ja syytettyjen parempaan suojeluun. Niin pitkälle ei kuitenkin pitäisi mennä, syytettyjen kohdalla niin, että tässä lain toteutus kärsisi. Tässä pitää löytää tasapaino, jotta voidaan antaa takeita syytettyille kuitenkin perusperiaatteita noudattaen syyttämisolettamassa, mutta kuitenkin estämättä rikosoikeudellisia menettelyjä. Me tuemme vähimmäistandardeja, jotta voitaisiin luoda luottamusta eri oikeusjärjestelmien kesken ja yksittäisten jäsenvaltioiden kesken. Tämä liittyy myös oikeudellisten menettelyjen tehokkuuteen. Yksi hyvä esimerkki tasapainosta, jota me tässä tavoittelemme, liittyy siihen, että ihmisoikeuksia voidaan toteuttaa ja oikeus olla puhumatta. Ja jos syytetty tai ei välttämättä halua osallistua työhön, liittyen rangaistuksen pituuteen. Meidän vastuullamme on löytää oikea tasapaino, kun ajatellaan yhtäältä epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksia ilman, että haitataan kuitenkaan menettelyn oikeudenmukaisuutta. Meidän pitäisi ennen kaikkea taata syyttömyysolettavan toteuttaminen, ellei heitä todeta syyllisiksi ja taata tehokkuus oikeusjärjestelmissä Euroopassa – kun tämä pidetään mielessään, niin on monia asioita, joissa olemme paljon samaa mieltä esittelijän kanssa. Esimerkiksi kun ajatellaan tarvetta saada direktiiviviittaus Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan perusoikeuskirjaan ja kansainvälisiin oikeuksiin ja YK on ihmisoikeus julistuksen. Olemme samaa mieltä siitä, että todistustaakka on syyttäjän puolella, jotta voidaan taata oikeudenmukainen oikeudenkäynti niin, että syytetty ja epäilty voi nauttia näistä oikeuksista. Tämä koskee myös syytettyjen ja epäiltyjen suojelemista pakon käytössä tai tiedon saamista viestimissä. Tärkeää tässä on myös se, että esittelijä on pyrkinyt löytämään kompromissitarkistuksia. Varjoesittelijä on valmis miettimään niitä. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti siitä, että piditte puhutte Rova Gallin puolesta. Sitten Rova Zippel SD-ryhmästä. Ja, vielen dank, Herr Ford. Kiitos puheenjohtaja. Olemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että komission e- e- ehdotus on aika epäkonkreettinen epämäärän ja ajatellen juuri tätä olettamaa oikeutta ja sitten oikeutta olla näissä käsittelyissä läsnä. Ei tässä tämän ehdotuksen myötä paljon vahvistu. Natali Grisbeck esittelinä on omassa mietinnössään ottanut näitä esille, siis näitä puutteita. Ja Minun mielestä tässä, tässä ydinasioista voidaan olla yhtä mieltä, että, että täm, tietenkin tämä syyttömyysolettama on, on aina voimassa ilman mitään poikkeuksia. Sitä menettelyä pitää sitten vahvistaa ja sitten kai ja sitten täm, täm, mitään ylimääräistä todistelua sit, sitä vastaan ei pidä sallia esittelijä on tässä tehnyt ihan hyvää pohjatyötä. Minä haluaisin vielä näitä aikamääriä, ää, äh, aikamäärien väljentämistä, sitä pidän hyvänä. Eli pitää tehdä, että tämä syyllisyyskysymys sitten siihen hetkeen asti ol, olkoon, olkoon sitten syyttämässä, syyttä, syytön, siis tämä perusaloittama. Sitten tämä äh, äh syyttömyys äh, olettama myöskin äh, sitten myöskin äh, äh, vaikkapa oikeussalin ulkopuolella, niin pitää ulottua sitten vaikkapa mediaan tai tiedotusvälineiden muihin raportointiin. Se ei välttämättä ulotu sinne, jos ajatellaan tällaisia julkisuuteen pääseviä yksityiskohtia, millä tavalla näitä, näitä oikeudessa on käsitelty, niin ei, voi vält- ei, voi, ei pidä esittää sitten sinä valossa, joka heittäisi jonkinlaisen varjon tämän henkilön ö, mahdollisen syyttömyyden tai syyllisyyden, syyttömyyden ylle nimenomaan tässä tapauksessa, koska pitää o, o, päin, useinkin tuntuu siltä, ettei näitä, tätä syyttömyysolottomaa sitten laajemmalti ö, o, oleteta. Jos ajatellaan vaikka sitä eh, eh, eh, henkilö I, I on ilman omaa syytään estynyt osallistumaan johonkin käsittelyyn, niin sen ei, sitä ei pidä sitä pitää raskauttavana asian haarana. Kuten esittelijä totesi, että, että sitten selitetään sitten nämä oikeudet asianomaiselle asianmukaisella tavalla, niin että tässä noudatetaan näitä, näitä sääntöjä sitten siinä mielessä pilkulleen. Hyviä kompromisseja varmaankin on luvassa yhteistyössä esittelijän kanssa niin, että sitten komission ehdotuksen kautta sitten todellakin pystyttäisiin näitä kahta avainkysymystä syyttämisolettamaan ja läsnä oloa vahvistamaan. Sitten herra de Jong En ook veel dank aan de rapporteur. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle. Meidän ryhmämme onkin jo aikaisemmissa keskustelussa tuonut esille, että rouva Grisbekin mietintö on erinomainen pohja keskusteluille. Tästä syystä ehkä meillä on tulossa vähemmän tarkistuksia kuin tavallisesti. Eikä niitä pidä osoittaa tätä vähäistä määrää kiinnostuksen puutteena, vaan se on osoitus laadukkaasta mietinnöstä. Jos me tarkistuksia nyt teemme, ja kuten esittelijä totesi, me saamme aika pian myös kompromissitarkistuksia, niin minä oikeastaan vain haluaisin jonkin verran kohentaa tätä, kuten SD ja vihreätkin ovat esittäneet että sinne tulisi tiettyjä lisäyksiä tai täydennyksiä siihen, mitä siellä jo on. Mutta haluaisin vastustaa sellaisia kompromisseja, jotka jotenkin henkeit, heikentävät tätä mietintöön pohjaa siinä muodossa kuin esittelijä on sen laatinut, että sitä vesitettä. Oikeastaan lyhyesti voin ottaa sillä vain yhden keskeisen kysymyksen, joka on tavallaan täydennys tähän keskusteluun tähän mennessä. Kysymys liittyy siihen, mitä oikeuden, oikeusistuvoin huomioida liiventävinä asianhaaroina, esimerkiksi jos puolustus osallistuu aktiivisesti asian käsittelyyn. Se ei ole mukana tarkistuksissa nyt. Ja mielestäni se on kuitenkin asia, joka voisi olla siellä mukana. Nice. Siinä tuli paljon kiitoksia hyvästä mietinnöstä. Sitten herra Albrecht Jan. Vihreät. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää suuresti esittelijä Grisbeckia tästä erittäin hienosta mietinnöstä. Olen sitä mieltä, että me voimme täällä konsensushengessä toimia Euroopan parlamentissa. Haaste on se, että saamme jäsenmaat suostumaan niihin standardeihin, jotka me haluaisimme aikaan saada, jotka meidän mielestämme ovat minimitaso koska kyseessä ovat perusoikeudet. Haluaisin tuoda myös esiin, täydentää edustaja Sipiltämään mainitsikin, että se, että todistus taakka olisi käänteinen, pitää todellakin sulkea pois mahdollisimman suuresti ja että vai, oikeus vaieta ei vaarantuisi. Tämä on erittäin tärkeää kysymys on myöskin todisteiden hyväksyttävyyden suhteen meillä pitäisi olla tiukat säännöt, erityisesti sellaisten todisteiden, jotka on saatu painostusten alla. Ne pitää selkeästi sulkea pois. Nämä asiat pitää saada kirjallisesti mukaan, kuten esittelijäkin sanoin, on tärkeää toimia näin. Jos me tämän saamme aikaan, voimme nähdä, kuinka pitkälle pääsemme, kuinka hyvään tekstiin saamme aikaa neuvotteluissa neuvoston kanssa. Tässä on erittäin hyviä asioita. minun optimistinen asian suhteen. Kiitos. Kiitos Jan EFDDstä Laura Ferrara. Grazie Presidente. Ähm, anche da parte... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin Haluaisin esittää kiitokset esittelijän tekemästä erinomaisesta työstä. Mietintö saa kyllä meiltä tu- tukea. Tarkistukset menevät ihan samaan suuntaan nekin kuin mitä Grisbeck tässä kertoi. Ihan vain muutama täydennys meidän tarkistustamme osalta. Ensinnäkin todistusta, käänteinen todistustaakka oli ymmärtävinä, että tässä ollaan samaa mieltä, että se halutaan kieltää. Minäkin olen tehnyt sinne tarkistuksen, joka liittyy todistuksen keräämiseen, että todistus perustuu reiluun mahdollisuuteen sekä koskien syytettyä ja epäiltyä niin että voidaan myös puolustuksen puolella harjoittaa tutkintaa ja, ja esittää myös muunlaista näyttöä kuin mitä syyttäjä esittää. Ja sitten viitaisin vielä julkisiin lausuntoihin, joita syytetty ja epäilty voi esittää, ja mitä sanotaan hänestä, ikään kuin hän olisi jo tuomittu. Ehkä tätä periaatteessa voitaisiin laajentaa koskemaan nimenomaan lehdistöä ei pelkästään vain oikeusviranomaisia ja mitä päätöksiä julkishallinnossa tehdään, vaan myös mitä lehdistössä tai viestimissä on haastattelussa esimerkiksi silloin, kun viitataan syytettyyn tai epäiltyyn ja viitataan hänen sellaisenaan, eikä niin ikään kuin hän olisi jo saanut tuomionsa. Vielä oikeudesta vaieta. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että ei sitä millään muotoa saa käyttää vastakkaisena todistuksena syytettä nostettaessa. Mitä tulee sitten painostuksen kieltämiseen, olipa se sitten mikä muodoltaan tahansa, niin, niin täytyy kaikki mahdollisuudet kieltää sen käytön osalta. Muuten siinä menee kohti kidutustakin. Sitten mitä tulee puolestaan oikeuden olla tekemättä yhteistyötä, siinä olisi vähän varovaisempi, että tällainen oikeus säilyisi olla tekemättä yhteistyötä. Ehkä se voidaan tulkita, miten nyt sanoisin, vaarallisellakin tavalla, jos ajatellaan, että se tavallaan vaikuttaisi myös todistusaineistoon, jos ei yhteistyötä tee. Ja totta kai se liittyy oikeusjärjestelmään, joka pyrkii etsimään totuutta. Sitten kahdeksan artiklasta vielä. Ehkä tähän tarvitaan vielä selvyyttä syytetyn kannalta. Myös ajatella se, että käynnissä on oikeuden menettely hänen osaltaan niin, että on kaikissa tiedoissa selkeyttä kaikissa jäsenvaltioissa myös, kuinka paljon suullisia käsittelyjä käsitellään myös hänen osaltaan. Lisäksi ajatellaan tätä mahdollisuutta, että voi oma puolustusasian nimittää. Mielestäni nämä ovat äärettömän tärkeitä ehtoja. Lisäksi vielä, että sinne tulisi mukaan myös mahdollisuus oikeudenkäynnin aloittamiseen silloin, kun on tullut uutta näyttöä esille, joka saattaa kyseenalaiseksi jo annetun tuomion. Siinä ei olisi siis kyseessä nembis nimen, eli ei toistamiseen käytäisi samaa oikeudenkäyntiä, vaan se liittyisi tapaukseen, jossa on tullut uutta todistusaineistoa esille. Eli aina pitäisi olla olemassa mahdollisuus tuomitullakin saada vielä uusi oikeudenkäynti. Ja jos vireitä tapahtuu, niin pitää olla oikeus myös oikaisuun. Tiedämme, että se on hankalaa, että korvauksia voi saada taloudellisesti ja ei sillä tietenkään voi mitään moraalisesti sosiaalisesti korvata, kun ajatellaan mitä kansalaisvapauksiin liittyy, jotka ovat ensisijassa. Ja sitten vielä yksi täsmennys, joka liittyy soveltamiseen tässä direktiivissä. Eli sitä pitäisi koko oikeuden loppuun asti soveltaa. Ja silloin, kun tulee tuomio siihen asti. Tähän tarvitaan ehkä vielä määrä, jossa täsmennystä, että kaikki kolme vaihetta oikeuden, oikeudessa menettelyssä huomioidaan, kun se on saatettu päätökseen on saatu tuomioita, joita ei enää voida kumota. Ja sitten todistusten hakeminen, ja viittaa tässä DNA-tutkimuksiin tai biologisiin näytteisiin. Tässäkin, kun todistuksia haetaan ja mitä keinoja siinä käytetään, niin ainoastaan siinä tarvitaan etukäteislupaa oikeusviranomaiselta eli syyttäjältä. Kiitos. Okay, thank you, Laura. You can tell... Kiitoksia. No, kyllä huomaa, että asianajat puhuvat ja juristit puhuvat sinällään ihan hyvää, mutta kyllä huomaa, niin Katrin, tiedän kun sinäkin pääset tähän, en niin varmasti näin on. Kollegat, parista minuutista pitäkääpä kiinni. Sitten jäsenet, Rova Dati. Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais féliciter... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Grisbekiä hänen työstään erityisesti perustelluista ehdotuksista, jotka ovat mietinnössä mukana. Tiedän, että Natali on tehnyt esittelijämme, EPP-esittelijän Kim Kekalin kanssa hyvää yhteistyötä ja myöskin muiden varjoesittelijöiden kanssa tämän tekstin parantamiseksi. Ja kaikki aikaisemmatkin puheenvuoron käyttäjät osoittivat, että näin pääsemme hyvään tasapainoon tekstissä ja hyvään kompromissiin. Minun intresseni tämän mietinnön suhteen liittyy lainsäädännölliseen pakettiin, joka koskee ähm, oikeusapukysymyksiä. Minä olen varjoesittelijä ähm, EPPltä ja tämä paketti, olen sellainen paketti täytyy säilyttää ehdottomasti johdonmukaisena. Oikeusavun saamiseksi saaminen on erittäin tärkeää, jotta syyttömyys olettamaan voidaan suojella. Se on perusoikeus mielestäni, kun ihmistä syytetään ennen kuin mm, hänet syylliseksi tuomitaan. On tuon äh, auttaminen suljetulle ihmiselle äh, menettelyssä osoittaa, kuinka Euroopan unioni konkreettisesti suojelee ihmisten oikeuksia. Minun osaltani tuen ähm, sitä, että ähm, oikeusapu ja syöttömyysolettama äh, pyritään taamaan koko menettelyn ajan. Kuten tässä kollega Larakin mainitsi, kun ihminen on syytettynä, hänen pitää saada oikeusapua, sillä ei taakkaa. Me saatamme harmonisoida alaspäin kaikkia kansallisia menettelyjä. Sitten toinen asia liittyy tähän keskusteluun. Tämä liittyy toissapäiväisen keskusteluun liittyen oikeusapuun. Erityisesti me tarvitsemme suojelua alaikäisille niin, että voimme ähm, rikosoikeudessa menettelyssä saada aikaan äh, myöskin säädökset koskevat alaikäisiä syytettyjä. Minä varjo esittelijänä oikeusapukysymyksessä toipiessani erityisesti pyrin ottamaan huomioon äh, kaikki sellaiset seikat, jotka koskevat erityisesti alaikäisiä syytettyjä. Kiitoksia. Kiitos. Te keskitytte oikeusapuun ja seuraava puhuja olikin lapsipaketin esittelijä Rova Cenici. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Grispekille, joka on tehnyt erinomaista työtä tämän direktiivin parissa. Minä uskon, että kun ajatellaan kuinka paljon tarkistuksia on tullut ja kuinka hyviä tarkistuksia tullut, niin se osoittaa, miten tärkeästä direktiivistä on kyse. Ja, ja kuten te äsken totesitte, se liittyy etenemissuunnitelmaan oikeudellisissa prosessuaalisissa oikeuksissa. Ja minullakin oli kunnia olla yhdessä aiheessa esittelijänä liittyen alaikäisiin. Ja se on aika pitkällä jo, ja kolmikantaneuvottelutkin ovat sen tiimolta alkaneet. Eli me pyrimme nopeasti pääsemään etemään tässäkin direktiivissä, koska se on niin tärkeä direktiivi. Kiitos myös äsken puhuneelle en koskaan muista tällä nimiä, mutta hän, hänkin mainitsi nimenomaan prosessuaaliset oikeudet, jotka on taattava myös alaikäisille. Sekin on mainittu alaikäisiä koskevassa direktiivissä. No mennäkseni tähän direktiiviin sitten, minä uskon, että todellakin kollega Kiske on tehnyt tässä valtavasti työtä ja myös varjosittelijät toki, koska keskustelusta käy ilmi, että hyvää yhteistyötä on harjoitettu. Ja kuten alaikäisen koskevassa direktiivissäkin nimenomaan halutaan vielä vahvistaa komission alkuperäistä direktiiviehdotusta. Minä sanoisin, että tämä pyrkimys vahvistaa prosessuaalisia oikeuksia on johtanut tarkistuksen minun ryhmältäni. Itsekin olen henkilökohtaisesti tehnyt joitakin nopeasti, etten tässä vie muilta aikaa. Muutamaan seikkaan keskityn kahteen artiklaan 6 ja 7 Kuusi artiklassa on tärkeää, että selvästi tuodaan esille se, että on oikeus olla todistamatta itseään vastaan. Mitä tulee oikeuteen vaietta, niin siitäkin tulee muuten tarkistus. Siitä ei saa muodostua syytä ryhtyä rajoittaviin toimiin ennen lopullista tuomiota. Valitettavasti tiedämme, että käytännössä tällaiset toimet voivat tulla käyttöön epäasianmukaisesti tavallaan painostuskeinona syytettyä tai epäiltyä kohtaan, jotta hän tekisi yhteistyötä. Ja siitä on tulossa myös tarkistuksia meiltä. Ja vielä että Minusta tämä täytyy tunnustaa niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole vielä syytettyjä tai epäiltyjä, vaan antavat lausumia, joista saattaa heidän kohdallaan olla jotain syyllisyyttä aiheuttavaa. Ja sitten kuusi artiklan kohdalla on myös hyvä täsmentää vielä tarkemmin, missä oloissa voitaisiin käyttää myös aineistoa pakkokeino ajatellen. Tässä on vain muutama seikka, mutta olen tehnyt samassa hengessä kuin direktiivikin on laadittu. Ja meidänkin puolelta on tulossa tämän suuntaisia tarkistuksia, jotta saadaan aikaan hyvä teksti, joka toivottavasti hyväksytään nopeasti myös direktiiviksi. Kiitos Katerina. Kollegat, nyt suljen puhujan luettelon. Herra Lopez on viimeisenä ja Rova Holmeier. Juan Fernando sinä seuraavaksi. I'll make it, I'll make it Nyt todella lyhyesti ytimekkäästi, koska <clears throat> voin yhtyä monien edustajien jo ilmaisemaan tukeen edustaja Krispekin mietityn ajatellen, miten tärkeää, mikä tässä on tärkeintä, eli että tässä rikos, rikosoikeuden sarkaa kynnetään ja pyritään löytämään sitten uusi järjestely koko menettelytapojen yhdenmukaistamiselle. Ja tässä on nyt sitten syytä ottaa kaikkein arin asia esille, eli, eli tämä ö, poissa olevana tuomittava. Eli tämä oikeus pysyä hiljaa tukeutuminen olettamaan kaikilla kaik, tasolla ja erityisesti sellaistenkin todisteiden nojalla, joita on sitten kerätty perusoikeuksien vastaisesti. Nämä kaikki argumentit ovat ihan, ihan selkeitä toki ja, ja niitä tietenkin jokainen tukee. Mutta sitä, mitä tulee sitten poissa olevana tuomituksi tulemiseen, tässä on eh, keskimääräistä enemmän eh, poikkeavuuksia eh, erilais, erilaisten jäsenmait, eri jäsenmaiden sisäisessä lainsäädännössä. Monet, monissa jäsenmaissa rikoslainsäädännössä on mahdollisuus tuomita henkilö poissa olevana siinä tapauksessa, että epäilty tai syytetty ei ole ollut yhteistyössä tai on pyrkinyt pakoilemaan oikeutta pitkälle. Tämä, tällä tavalla tämä ää, yhteistyö, joka määritellään pakollisen oikeusviranomaisen kanssa, niin jos henkilö on tätä vältellyt ja pakoillut, on sitten antanut tavallaan sitten ää, aiheen epäillä, että äh, syytetty äh, pakoilee äh, tuomiota. Tämä ei ole mikään vähäpätöinen seikka, koska monissa jäsenmaissa on, on tapahtunut väärinkäytöksiä, joita sitten Euroopan unionin tuomioistuin on joutunut sitten setvimään jäljestä päin monissakin eri tapauksissa. Eli tästä, tältä, tältä osin olisi hyvä sitten pyrkiä valaisemaan näitä seikkoja Ajatellaan, että mitä eurooppalainen oikeusjärjestelmä, rikoslainsäädäntö aivan erityisesti on sisällään pitänyt, niin siinä on paitsi perustuu myöskin jonkinlaiseen yhteistyöhalukkuuteen ja, ja jokaisen jäsen, jäsenmaan, toisessa jäsenmaassa tapahtuvan tuomioistuimen päätöksen molemminpuoliseen tunnistamiseen tai tunnustamiseen siis kaikkialla muuallakin. Tämä on minusta oikein tärkeä asia ja sitä pitäisi miettiä perusteellisesti ja toivon, että tämän työn lopputulos on sitten se, että vaikka erilaisia menettelyjä varmaan jäsenmaissa tämänkin jälkeen noudatetaan, silti ne lähentyvät toisiaan. Final speaker uh, from the members is... Sitten viimeisenä Rova Holmajer. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank. Ensinnäkin lämpimät kiitokset esittelijälle. Minä pidän erityisen tärkeänä seuraavia seikkoja, kun Euroopan unionissa pyritään noudattamaan perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Tässä yhteydessä on, on tietenkin syyttämys ulottama niin pitkälle kuin tuomioistuin on päätöksen tehnyt aivan perustavassa asemassa, perustavaan tärkeässä asemassa. Tietysti eri jäsenmaissa on havaittu huolestuttavana ilmiönä se, että, että Eh, että eh, sekä eh, valtion syttiin tai muiden tahojen tai muun, muiden taholta, ihan tuomarien tasolta pyritään kiertämään näitä, näitä määräyksiä esimerkiksi e-, etuajassa, vaikkapa tiedotusvälineille sitten vuodetaan tietoja meneillään olevasta tapauksesta, joka sitten on omiaan horjuttamaan tätä syyttämysolettamaa. Ja se on nyt ollut aika huolestuttavaa viime vuosina. Se on vaan entisestään kärjistynyt tämä, tämä me, me, me, on monen vuoden kokemukset tästä. Sen, sen vuoksi olisi tärkeää, että perustua, perustaa kaikki lausunnot konkreettisiin näyttöihin eikä minkäänlaisiin oletuksiin. Sen vuoksi pidän välttämättömänä sitä, että tässä, tässä direktiivissä päätetään sitten, selkeytetään, selkiytetään tätä syyttämysolottamaa ja ulotetaan se myöskin sitten alaikäisiin niin ikään, eikä pelkästään aikuisiin. On, en välttämättä tiedä sitten, miten olennaista se käytännössä on, mutta joka tapauksessa periaatteessa se on, on tähän ö, otettava mukaan, että se on sitten kaiken kattavaa. Kiitän esittelijää ja myöskin komissio tästä ehdotuksesta. Tällä varmaankin pystytään sitten korjaamaan eri, erilaisia heikkouksia, jotka ovat tässä jäsenmaiden prosessioikeudessa ilmennyt, niin ne sitten nyt saadaan korjatuksi tällä tuon mukaan. Uh, Kiitos Monika. Natali, tässä on ylistetty laajalti sinun tekstiäsi. Ehkä komissio, noin toistele 30 sekuntia. Riittääkö? Yritän sanoa tämän 30 sekunnissa. Komissiokin on kiitollinen Rova Griesbeckin mietinnöstä ja tuesta ehdotuksellemme ja aikomuksesta mennä vielä pidemmälle. Direktiivierotus on erittäin tärkeä aihe, syyttömyysolettama on tärkeä osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Meidän täytyy taata korkea suojan taso. Olemme kiitollisia myös varjosettelijan osoittamasta mielenkiinnosta, kuten myös muiden valiokuntan jäsentien osalta mielenkiinnosta. Se on johtanut merkittävän määrään tarkistuksia. Moni tärkeä asia tuli esille. Tarkistusta on myös täydennetty tarkistuksi, niistä vielä käytävä keskustelu ja me odotamme mielenkiinnon kolmikantaneuvotteluja, jotka toivottavasti piakkoin alkavat. Komissio tekee rakentavassa hengessä aktiivista työtä, jotta saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. 36. Olen pahoillani. Minä olen saamassa varmasti nyt ko- kovan maineen komissiossa, kun jo sekuntia lasketaan. Natali, kiitos. No niin. Meillä on 31. maaliskuuta äänestys. Onko sinulla vielä jotain lisättävää? Oui, merci, président. Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti todellakin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja ja luonnollisesti kaikkia varjoesittelijöitä ja kiitän komissiotakin näistä sanoista. Kirjasin monia huomioita ylös. Näitä, jotka ovat kompromissihengessä samoilla linjoilla. Ja kuten monen aikaan Ian Wright ja Rashida Dati ranskalainen kollegani, joka on entinen oikeusministeri ja kaikki muutkin varjoistelijat muistuttivat, äh, on tärkeää, että olemme tässä äh, hyvin tiukkoja ja vakaita, että pääsisimme trilogiin. Jos nyt käsittelen kaiken äh, todetun, tässä menee varmaankin liian paljon aikaa, mutta kirjasin kaiken ylös ja odotan kompromissitarkistuksia, paitsi jos saa lisää puheaikaa, hyvä puheenjohtaja. Ainahan saat pari minuuttia. Yhteistyö ei, mutta minä kyllä. And he's French. Hän sanoikaan. <laughs> no, no, mais, uh, <laughs> Please go ahead while... Bon, très, très rapidement. No aivan lyhyesti vielä liittyen näihin kysymyksiin, jotka heräsivät, mitä eh, tulee kollegani Kinga Galin sanoihin, joihin edustaja Boskokin viittasi. Luonnollisesti yleinen linjamme, ja tämähän monikaa ähm, rahoittaa. Tarkoituksena löytää tasapaino ähm, periaatteen kunnioittamisen ja oikeuksien kunnioittamisen välillä ja mm, niiden viittausten välillä joita voidaan tehdä perusoikeuskirjaan ja niin edespäin, joten olemme aivan samalla linjalla. Erityisesti äh, Vilki Sipelin sanoja tässä. Ähm, arvostan. Luonnollisesti hän tuntee tämän rikosoikeudellisen kentän erittäin hyvin. Ja myöskin kaikki työ, jota tulemme tekemään, on erittäin tärkeä. Siihen viitettiin äh, se, äh, minkälaisia vuotoja esimerkiksi mediaan tapahtuu, ähm, jopa oikeuslaitoksista itsestään ei ole aina helppoa käsitellä, ja monet monet käsittelevät tätä kysymystä. Sitten Dennis Jongin sanoihin liittyen luonnollisesti kirjasin kaikki eh, seikat ylös. Olen onnellinen siitä, että enemmän tai vähemmän teksti vastaa näitä arvoja, joita hän puolustaa yksinkertaisesti liittyen tuomarin riippumattomuuteen. Mietinnössä otetaan huomioon hyvin syytetyn yhteistyöhalukkuus, hänen asetteensa oikeudellisessa menettelyssä. Otan tämän huomioon sitten Ian Arbret. Todellakin on samaa mieltä. Meillä on haaste hyvä pohja keskustelulle jäsenmaiden kanssa, jotta saisimme heidät jakamaan meidän kantamme. Nythän me olemme melkoisen konsensushenkisiä. Sitten Laura Ferra todellakin olen melkoisen paljon hänen kanssaan samalla linjoilla ja samalla linjoilla hänen ehdotuksensa kanssa siitä, että ähm, ajallisesti kun tuomio lausutaan, se päättää tämän ajanjakson ja jos uusia todisteita ilmenee, tämä muodostaa uuden prosessin. Kompromissa varmastikin löydämme. Rashid Dati on tehnyt erittäin mielenkiintoista työtä myöskin varjoesittelijänä eh, oikeusapukysymyksissä ja erityisesti arvoistan hänen lähestystapaansa, jota hän korosti. Me kaikki jaamme tämän tietenkin, mutta meidän täytyy saada Tuo tuo esiin se, kuinka erityisen haavoittuvaisia alaikäisten lapset ovat. Se on minunkin sydäntäni hyvin lähellä tämä kysymys nais, lasten suojelu. Sitten Katerina luonnollisesti oikeus vaieta ja oikeus olla antamatta todistusta itseään vastaan ovat perusperiaatteita. Meidän täytyy myöskin tämä elementti eh, tunnustaa se, että nämä eh, oikeudet taataan myöskin niiden henkilöiden osalta, jotka eivät vielä ole syytettyinä. Ja sitten myöskin artikla 6, sen suhteen meidän täytyy tehdä vielä töitä, että voisimme paremmin määritellä ne olosuhteet, joissa voidaan käyttää todisteita, jotka on saatu painostuksen alla. Tämä onkin myöskin tärkeä elementti. Sitten viimeinen sananen, päätän tähän, vaikka paljon sanottavaa vielä olisi, mutta päätän erittäin tärkeään asiaan puheenvuoroni Lopes Aguila Gamme toi tämän esiin. Hän tuntee luonnollisesti erittäin hyvin myöskin kaikki nämä kysymykset. Tämä äm, syytön poissa ollessa annettu tuomio on ongelma luonnollisesti. Äm, meillä pitää olla suojelua koskeva strategia. menettelyn osalta näissä tilanteissa tiedämme, että näin luonnollisesti voi tapahtua ja se periaate, että tuomiota ei voida antaa syytyn poissa ollessa, on suuria periaatteita, eli sen kieltäminen niissä tapauksissa, joissa seuraamukset ovat hyvin raskaita ja vaatimus, että henkilöä pitäisi jonkun edustaa, on asia, jonka parissa minä teen yhä töitä, jotta löytäisimme yhteisen linjan ja enemmän ähm, oikeudellisia takeita. Meillä on paljon töitä siis vielä edessämme, äh, ensin kompromissitarkistukset ja sitten trilogi. Kiitoksia, herra Claude. And, um, Kiitoksia, Natali. Me keskustelemme siis viisumipaketista myöhemmin ja myös prosessuaalista oikeuksista. Kiitos hyvistä keskusteluista kaikille kollegoille läsnäolosta ja hyvin vilkasta keskustelusta. Se oli erinomaista näin torstai-aamuna. Kiitoksia kovasti ja niin. Nyt, jotta päästään läpi kaikki asiat tässä, niin menen kohtaan yhdeksän ensin. Siis yhdeksän kohta ensimmäinen huhtikuuta. Nyt kohta kahdeksan. Euroopan unionin perusoikeusvirasto. Morten on paikalla. Um, Kiitoksia. Me kuulemme nyt 2015 työohjelmasta ja kuulemme myös 2013 arvioinnista. Meillä on johtaja Morten Kierron ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Maija Kaarina Saksliin paikalla. Kollegat, me saimme johtokunnan hallintoneuvoston mm puheenjohtajan tänne rouva Maija Karina Sakslin voi esitellä vuoden 2015 työohjelmaa ja Morten saa myös puheenvuoron, jos sopii. Niin rouva Sakslin ensin ja sitten Morten sinä seuraavaksi. Eli pitemmittä puhetta te ensin ja jos Mortilla on jotain sanottavaa vielä. Mutta olkaa hyvä te ensin. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat eh, edustajat. Kiitoksia siitä, että meiltä tarjotui tilaisuus kertoo meidän Euroopan unionin perusoikeusvirastomme tämän vuoden toimintasuunnitelmasta. Ja eh, eh, kiittää myöskin yhteistyöstä ja tuestanne <clears throat> minun aika, ai, aikanani, koska minun tässä hallintoneuvoston niin on nyt loppumassa ja johtajammekin on, lähtee uusien haasteiden pariin. Martin Cherum puhuu helia, kohdakkoin tästä tähän asteesta saavutuksista ja millä tavalla <clears throat> um, sitten haasteisiin, näihin perusoikeuksellisiin haasteisiin EU-ssa jatkossa kykenemme vastaamaan. Minulla on nyt kuitenkin tarkoituksena selostaa hiukan viraston perus tärkeimmistä hankkeista 2015 työohjelman mukaisesti. Tämähän on jaettu kolmeen eli sektoriin vapauteen, tasa-arvoisuuteen ja oikeuteen. Ensinnäkin vapauksista. Maahan, maahanmuuton saralla yksi johtavista julkaisustamme koskee EUn työvoiman riistoa pahimmillaan. Siinä sivutaan koko joukkoa perusoikeuksia, mukaan lukee yhteiskunnalliset oikeudet, uhrin oikeudet ja liikku- vapaan liikkuvuuden oikeudet Tämä perustuu yli 600 haastatteluun ja sitä kautta paljastui nykypäivän äh, orjuutta monella elinkeinoelämän sektorilla maataloudessa, erityisesti rakennustoiminnassa, kotiapulaisissa, apulaisten ja siivojen keskuudessa. Tämä julkaistaan äh, jo kesäkuun alkupuolella ja ja äh, siinä sitten nostetaan esille sellaisia direktiivejä, jotka, joiden on, joita olisi tarpeen äh, uudistaa tai äh, transponoida paremmin kansalliseen lainsäädäntöön, esimerkiksi uhrien oikeuksia koskevat seikat. Ja tätä kautta sitten pyrimme saamaan mahdollisimman paljon julkisuutta näille tärkeimmille huolenaiheillemme. Ja sitten toinen merkittävä hanke tänä vuonna sel- selvit, selvittelee biometristen tietojen, esimerkiksi viisa, viisumien prosessointien ja rajavalvonnan yhteydessä kerättyjen tietojen säilyttämisen perusoikeudellisia ulottuvuuksia. Tämä projekti on vielä vasta alkuvaiheissa, alkutekijöissään, mutta siinä kuitenkin korostetaan, millä tavalla biometriset, tiedot, miten olennaisia ne ovat sitten vissijärjestelmän Eurodakin ja ylipäätänsä rajavalvonnan tarpeissa. EU-lisa ja Frontexin piirissä niiden merkitys on jatkuvasti kasvamassa, vai erityisesti myöskin ovat sitten osana tätä älykkäät rajat neuvottelukokonaisuutta. Kansalliset tiedostelupalvelut ja, ja Euro, Euro, Euroopan, e-, Euroopan unionin valvontaa toteuttavat elimet välttämättä eivät sitten aina näitä perusoikeuksia paljon mietiä. Lipevaliokunnan toivomuksesta ja viime maali, maaliskuussa tapahtunut, tapahtuneiden käänteiden ja EUn tai parlamentin päätöslausman nojalla nimenomaan näitä on lähdetty sitten tutkimaan. Tämä tarkoituksena on se varmistaa perusoikeuksien noudattaminen ja demokraattiset valvontatoimet koskien näitä tiedusteluelimiä kohtaan ja helpottaa sitten toimenpiteitä silloin, kun perusoikeuksia on todettu rikotun. Seuraava teema tässä työohjelmassamme on tasa-arvo siinä puhutaan, niin keskitytään nimenomaan sitten rasismiin, muukalaisvihaan ja ylipäätänsä eri, erilaisiin suvaitsemattomuuden ilmausta, ilma, ilmenemismuotoihin. Romanit ja lasten oikeudet tässä tärkeimpinä. Romaniohjelma luotiin 2012 sen jälkeen, kun Euroopan komissio eh, eh, kehotti virastoa tehostamaan eh, romanien tutkimustyötään. Ja tässä pyritään nimenomaan sitten panostamaan siihen, että romanit saadaan tiiviimmin mukaan paikalliseen päätöksentekoon ja ro, romaniyhteisöjen osallistumista tehostamaan silloin, kun on kyse heidän omasta, omista, omia asioitaan koskevista päätöksistä ja ratkaisusta. Tässä on muutama e, pilottihanke e, e, julkistamiskypsä muutamassa viikossa. Tänä vuonna julkaistaan myöskin LTPD-ihmisten tilanne, tilanteesta, tilannetta koskevan tuoreman analyysin. Tämä on nyt sitten tällainen toinen vaihe tätä tutkimusta. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin 90 000 LBTD-ihmistä kautta EUn, ja siinä huomattiin, että selkeästi, että koulukiusaaminen homofobisista syistä oli erittäin laajalle levinnyttä tässä toisessa hankkeen vaiheessa. Haastattelimme julkisia viranomaisia ja palveluntoimittajia saadaksemme selville, millä tavalla käytännöt ja toimet kansallisella tasolla sitten voivat edesauttaa sitä, että, että heidänkin, heidänkin yhteiskunnallinen osallistumisensa olisi tasavertaista muiden kanssa. Nämä julkaisut ja monet muutkin tällä, tänä vuonna liittyvät lapsen oikeuksiin, ja tämä sitten seuraa suoraan teidän, teidän työtänne koskien lapsen oikeuksien vahvistamisessa. 25. YK ihmisoikeuk- lasten ihmisoikeuksien julistuksen 25-vuotispäivän päätöslauselmien pohjalta tätä työtä me olemme tehneet. Tässä nimenomaan puhutaan lapsen oikeuksista. Me haastattelimme eri sidos, sidosryhmiä, jotka tässä oikeuden, oikeudenkäynnissä ja muissa hankkeissa ovat, toimissa ovat mukana, ja sitten haastateltiin itse lapsiakin, ja sitten selviteltiin, millä tavalla lapset, lasten rooli siviili- ja rikosoikeudellisissa jutuissa on kehittynyt ja kehittymässä. Ja tämän perusteella pyrittiin sitten, voitiin arvioida, millä tavalla Euro- Euro- Euroopan neuvoston ö, ö, lapsen oikeuksia näissä tilanteissa käsitteleviä määräyksiä EU-jäsenmaissa sitten noudatetaan. Ja tämä tietysti ö, perustuu siihen, että uhri en oikeuksia käsittelevän direktiivin on määrä tämän vuoden lokakuussa astua voimaan, ja siinä yhteydessä lasten rooli rikosoikeudessa käsittelyssä on yhtenä tärkeimmistä muuttujista. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin lopetan esitykseni tähän, haluaisin mainita tämän, tämän perusoikeusviraston roolia oikeudesta roolia koskevat asiat. Me emme ole oikeastaan vielä täydellisesti toimivaltaisia esimerkiksi vaikka poliisiyhteistyöasioissa ja rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Tätä nykyään perusoikeusviraston ei ole, oike, äh, siis ei ole oikeus il, oma-aloitteisesti lausua mitään äh, tähän liittyvää ilman sitten todellakin, että joku erikseen kysyy. Morten puhuu sitten tuonepana äh, yksityiskohtaisemmin äh, tästä ratkaisuista. Ja hän, se, siellä todettiin, todettiin tässä lausunnossa, että äh, että jos perusoikeusvirasto oma-aloitteisesti voisi näitä lausuntoja antaa, niin sitä voisi olla myöskin äh, päätöksenteossa hyötyä. Tämä perusoikeuksien EUn perusoikeuksien peruskirjan mukaisestihan me tietenkin työmme, työtä me teemme, mutta tämä on vain osa, osa tätä työtä, koska me katsomme, teemme paljon tällaista yhteisku, yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. Ja hallintoneuvosto no, on katsonut, että että, nyt, että meidän työmme noin monivuotisella pohjalla on erittäin tärkeää yhteiskunnallemme paljon näkyvämmin kuin itse pelkästään perusoikeuksien liittyvät kysymykset. Ja tällä tavalla sitten voitaisiin saada tämä peruskirjan koko potentiaali valjastaa tehokkaampiin, tehokkaammin. Tämä tulee sitten tietenkin heijastumaan myöskin tulevina vuosina tapahtuviin perusoikeusviraston perussääntöjen muutoksissa ja uudistamisissa niin, että, että siitä tulisi entistä tehokkaampi perusoikeuksien valoja Euroopan unionin jäsenmaissa. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia siitä, että kuuntelitte tarkkaavaisesti minua. Kiitoksia. Ja sitten Morten Kjärön, perusoikeusviraston johtaja. Ennen keskustelua jäsenten kanssa. Ennen kuin kuuntelemme Mortenia, muistuttaisin kollegoille, kuten moni tietää, että tämä on hänen viimeinen esiintymisensä täällä, kuten juuri kuultiinkin. Hän on ollut johtajana 2008 vuodesta lukien. Olen tuntenut hänet niin kauan kuin olen esineenä ollut täällä. Haluaisin erityisesti kiittää häntä perusoikeusviraston vetäminen, kun on erilaisia käsityksiä siitä parlamentissakin, mitkä ovat perusoikeuksissa, on hankala homma. Ja hän on pärjännyt siinä objektiivisesti ja arvokkaasti virkakautensa ajan. Kiitos VIP-valiokunnan jäsenten puolesta tekemästäsi työstä. Ja totta kai, että olet osoittanut selviytyneesi hyvin tästä hankalasta hommasta. Eli kiitoksia. Sinustahan tulee merkittävän tutkimuslaitoksen johtaja kuulemma. Eli toivotan menestystä jatkossa sinulle. Kiitos vielä. Eli tässä viimeinen esiintymisesti. Nyt voit antaa kaikkesi. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja Claude. Todellakin nämä vuodet ovat olleet ilo minulle tehdä yhteistyötä teidän kanssanne lipevaliokunnan kanssa. Aina on käyty suorasukaista ja avointa keskustelua, mitä aina olen arvostanut. Ei välttämättä olla ihan samaa mieltä aina, mutta parlamentissa nyt ollaan. Toivon todellakin, että otatte hyvin vastaan rakentavassa hengessä myös seuraajani. Samalla lailla kun olette minuakin kohdelleet perusoikeusviraston ensimmäisen kahdeksan toimintavuoden aikana. Aluksi totesin, että on ollut valtava ennak- etuoikeus ruveta käynnistämään uutta virastoa, perusoikeusvirastoa, miettiä, miten saadaan aikaan lisäarvoa verrattuna muihin laitoksiin ja toimielimiin, mitä perusoikeusvirasto voisi ja mitä sen pitäisi tehdä auttaaksemme teitä teidän tärkeässä työssänne, auttaaksemme komissiota ja neuvostoja, totta kai jäsenvaltioitakin. Pitkä taival on jo takana. Me olemme nyt synnyttäneet viraston, joka kai tehtävänsä nyt täyttää. Ja edelleen olemme saamassa enemmän vaikutusta monissa kysymyksissä, kuten ulkopuolinen arviointi vuodelta 2013kin on osoittanut. Haluaisin nyt lyhyesti ottaa esille muutaman tekijän, joita on pidetty esille ja joita ulkoinen arviointikin kävi läpi. 70 vuoden aikana me olemme luoneet ainutlaatuisen määrän tietoa perusoikeusasioista kautta Euroopan sellaisista asioista, joista meillä oli hyvin vähän tai jos ollenkaan tietoa aiemmin, ennen kuin perusoikeusvirasto aloitti työnsä. Mainitsisin vain yhden asian, esimerkiksi viharikokset. Niistä oli kovin vähän tietoa ennen kuin sitten huomattiin, että oli syytä sitä selvittää. Me teimme useita selvityksiä naisen kohdistuvan väkivallan kohdalta. 42 000 naista haastateltiin. Meillä oli sukupuolivähemmistöä koskevia selvityksiä, romaaniselvitys myös. Siinä oli 80 000 romaania mukana eri kotitalouksista. Etniset vähemmistöt ja totta kai antisemitismiselvitys viime aikoina. Antisemitismi se on nostanut päätään, mutta meilläkin on selvitys, jota saatiin tarkempaa tietoa siitä, mitä kokemuksia on juutalaisilla yhteisöillä Euroopassa näinä aikoina. Kaikki nämä selvitykset yhdessä ovat tarjonneet meille tarkkaa tietoa, yksityiskohtaista tietoa, jotta te voitte kohdentaa lainsäädäntöä paremmin silloin, kun on erityisiä huolia jollain alalla, joihin on syytä puuttua. Tämän rinnalla totta kai me olemme myös tehneet useita oikeudellisia analyysejä, selvityksiä, laatineet käsikirjoja, jotka ovat varsin suosittuja, joista 150 000 kappaletta on mennyt jakoon tietosuojassa, turvapaikoissa ja niin edelleen lasten oikeuksiin liittyen. Siis käsikirja, joita me olemme yhdessä tehneet Strasburgin tuomioistuimen kanssa, siis Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen kanssa. Siinäkin on hyvä yhteistyötä harjoitettu Euroopan neuvoston kanssa. Olen ylpeä, kun voin sanoa, että oikeastaan mitä eniten on levitetty näitä selvityksiä, niin meidän virastomme asiakirjo ehkä kaikkein eniten on mennyt jakeluun. 2013 arviointi sisälsi kommentteja teiltä, neuvostolta, kansalaisyhteiskunnalta, komissiolta, eli tärkeimmiltä sidosryhmiltä. Ja siinä korostetaan sitä, että meillä jotain vaikutusta on. Mutta jokainen hyvä arviointi edellyttää myös puutteiden osoittamista, missä on kohentamisen vara Ja kuten juuri kuultiin, niin oikeudelliset lausunnot, että voitaisiin jotenkin vaikuttaa myös prosesseihin täällä tarkemmin. Siinä meillä on tarkat reunaehdot. Me olemme kovin tyytyväisiä niihin pyyntöihin, joita parlamentti on esittänyt konkreettisissa säädöksissä, kun olette meidän mielipidettänne kysyneet. Mutta kuten on tavallista monessa jäsenvaltiossakin, kansalliset ihmisoikeustuomioistuimet voivat oma-aloitteisestikin tehdä tätä työtä. Eiköhän meilläkin pitäisi olla sellainen mahdollisuus. Paitsi te, niin komissio ja jäsenvaltiot ovat saaneet meiltä lausuntoja ja niitä on käytetty lainsäädännössä myös hallitusten työssä, kun lainsäädäntöä on laadittu. Toiseksi vielä yksi kysymys jossa olisi parantamisen varaa, on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Ensimmäiset vuos, vu, ensimmäisenä vuosina keskityimme Euroopan unionin toimielimiin ja vasta myöhemmin käännyttiin jäsenvaltioiden puoleen, jotta meillä olisi enemmän vuorovaikutusta niiden kanssa. Ihan viime viikolla taisi olla muuten ensi kertaa, kun unionin virasto oli yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa – me nimittäin me pyysimme, että kansalliset parlamentit vapaaehtoiselta pohjalta nimittäisivät yhteyspisteen omassa parlamentissaan, joka olisi yhteyspiste parlamentin ja viraston välillä. Lähes kaikki parlamentit suostuivat tähän, olivat ihan mielu, mielissään siitä ja kävivät viime viikolla myös Viinissä, tapasivat meitä, kuulivat meiltä, miten me halusimme vahvistaa yhteistyötä mutta miten he keskenäänkin voisivat työtä tehdä. Paljon keskusteltiin siitä, miten käyttää perusoikeusviraston tuotteita vielä paremmin. Ja sitten itse asiaan mennäkseni paremmin ottaisin esille, no pari-kolme asiaa kun aika rientää, niihin meidän mielestämme pitäisi jatkossa paremmin keskittyä. Ensinnäkin meidän täytyy päästä pidemmälle siinä, että me ymmärrämme perusoikeudet horisontaalisena asiana – Aivan liian usein edelleen, kun kysyn, miksi perusoikeusvirastoa ei kutsuttu siihen ja siihen tilaisuuteen kuulemiseen, niin vastataan, perusoikeuksista ei ollut puhetta, vaan siellä oli puhetta turvapaikasta, sisäisestä turvallisuudesta tai muista kysymyksistä, lapsista, romaneista. Totta kai siellä on aina mukana myös ihmisoikeuskysymyksiä. Meidän täytyy nähdä ihmisoikeudet ei lokeroittain, vaan se on horisontaalinen kysymys, jotka vaikuttavat kaikkiin aiheisiin. Sitten tästä pääsen toiseen kysymykseen, sisäiseen turvallisuuteen. Puheenjohtajavaltio Italia pärjäsi aika hyvin, ihan kielenkäytössäkin, kun otetaan perusoikeudet mukaan lähtökohtaisesti, eikä se kohde pelkästään sisäistä turvallisuutta, vaan kaikkia lainsäädäntöhankkeita, joissa on kyse ihmisoikeuksista. Minä toivon kovasti, että sisäisessä turvallisuudessa ihmisoikeusulottomuuskin saa sijaa. Usein on puhuttu ikään kuin pehmeistä näkökohdista, tai sitten on toisaalta kovat tässä ei ole kovaa eikä pehmeää, vaan ainoastaan fiksua tapa lähestyä asioita. Ehkä tarvitaan uutta lainsäädäntöä, mutta ehkä on hyvä miettiä tarkemmin myös, miten me toimimme osallistavasti yhteiskunnassa, että saadaan parempaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopassa. Tässäkin viittaan kaikkea siihen tietoon, mitä virasto on tuottanut. Sieltä saadaan yksityiskohtaisia tietoja joistakin haasteista, jotka ovat haasteina esimerkiksi sosiaalisen kuuluvulla. Ajatellaanpa etnistä profilointia joissakin maissa, että etnisiä vähemmistöjä profiloidaan ja, ja heihin kohdistuu poliisitoimia useammin kuin valtaväestöön. Tästä pääsen kolmanteen kohtaan. Palatakseni sosiaalisen yhteenkuuluvuuteen. Olen seitsemän vuoden ajan kiertänyt Eurooppaa ristiin rastiin ja viha on kasvamassa ja sitä ei voi sivuttaa. Taloudellinen tilanne, säästötoimet ovat luoneet syvää turhautumista. Ja nyt on tullut korkea aika, että tämän tajuamme. Ja tarjoamme vahvempia taloudellisia oikeuksia myös politiikassamme. Ja kuten tässä puheenjohtaja totesi, on aika vahinkoa, että perusoikeusvirasto saanut myös oikeuksia puuttua taloudellisiin sosiaalisiin oikeuksiin. Kyllä me käsittelemme niitä monien muiden asioiden yhteydessä. Tästä pystyisi kyllä parempaankin ihan myös lainsäädännössä, jota laaditaan. Ja sitten vielä lopuksi turvapaikka, josta juuri puhuittekin tässä. Siinä tarvitaan kattavampaa korkean tason solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken. Ja lopuksi haluaisin vielä tähdentää, mikä merkitys on toimielimillä – toiminnassa, kun puututaan ihmisoikeusasioihin, täytyy vielä kehitellä että me tunnetta, että me kaikki vedämme yhtä köyttä. Nimittäin huomioimme tämän perusoikeusulottuvuuden niin, että tarjotaan korkeaa suojelua perusoikeuksille kautta Euroopan, jotta sosiaalista yhteenkuuluvuutta voidaan saada aikaan, koska perusoikeuksilla on oma sijansa siinä. Ja tässäkin on vielä paljon parantamisen varaa, enemmän synergiaa, täydentävyyttä, ymmärrystä siitä, mikä on kunkin rooli. Mutta ehkä tässä ollaan jo hyvällä tiellä, pitkälle on päästy, mutta varmasti uusi johtaja, ja kuten totesin, toivottavasti otatte hänet vastaan yhtä myönteisissä merkeissä kuin minutkin, niin varmasti ei hän jouten joudu olemaan. Toivotan kaikkia menestystä kaikille jatkossa ja toivotan varmasti moni, monen tapaan jossain ominaisuudessa muualla. Kiitoksia. You deserve that, Martin. It's been a Todellakin. Tämä on ollut pitkä taival. Tässä on soudattu ja, soudattu ja huovattu monissa odotuksissa, mutta kiitos antamissasi palveluista meidän valiokuntamme jäsenille ja kaikki nyt eivät ole läsnäkään, jotka apua ovat saaneet. Eli kiitos vielä. Tässä on niin valtavasti kysyttävää ja 20 minuuttia aikaa vain. Niin kauheasti aikaa tässä oikeastaan ole. Sinä kävitkin läpi kaikki, kaikki isommat asiat. Ja kaikki on niin kärkevää nyt terrorismin torjunta, etninen profilointi, kaikki on yhä kiistanalaisempaa, riidanalaisempaa. Totta kai kysyttävää on. No enhän minä näitä voi kysyä. Jäsenet kysyvät, mitä haluavat kysyä. Kaikki ovat jo väsymään päin, kun on ollut pari rankkaa keskustelua takana, kuten huomasit varmaan. No niin, kollegat, kuka haluaa aloittaa? Oh, we Silly me, of course we have very... Olenpas minä tyhmä voi, tässähän ne kaikki ovat sadoitta nimiä. Anteeksi. Olen vähän uusi tehtävässä. Rova Dati, jos haluatte ensimmäisenä. Monsieur President, tout d'abord, Monsieur le Directeur, je vous remercie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Äh, viraston johtaja, haluaisin kiittää tästä hyvin tärkeästä työstä, jota olette perusoikeusvirastossa tehnyt. Äh, te sanoitte, ja on erittäin hyvä muistuttaa näistä kunnianhimoisista projekteista, joita teillä on ollut tulevaisuutta ajatellen. Ähm, joita perusoikeusvirasto siis suunnittelee. Päinvastoin kun eräät kuvittelevat, perusoikeuksien suojelu Euroopassa on asia, joka koskettaa kaikkia, kaikkia poliittisia ryhmiä. Kaikki voimme eri tavoin puolustaa perusoikeuksia. Meillä voi olla erilaisia lähestymistapoja, mutta perusoikeuksien suojeleminen on jotakin, mikä todellakin yhdistää meitä kaikkia. Suurella mielenkiinnolla vuonna 2015 työohjelmanne luin ja haluaisin kaksi asiaa tuoda esiin. Hyvin lyhyesti puhun sillä, te sanoitte lähestulkoon kaiken. Perusoikeuksien suojelu muuttuu täysin välttämättömäksi kontekstissa jossa viestintää suuresti seurataan. Et sanoitte myöskin, tämä unohdetaan usein, että se on väistämätöntä, koska meillä on kriisi käsissämme ja koska epätasa-arvoisuus kasvaa suuresti. Tämä osoittaa jälleen kerran, että turvallisuus ja perusoikeuksien turvaaminen eivät ole toisiaan poissulkevia. Tätä keskustelua käydään hyvin paljon nykyisin, erityisesti terrorismiin liittyen. Teidän virastonne on suojamuuria, te olette toiminnallanne turvannut tilannetta. Teidän uranne on ollut erittäin tärkeä ja on ollut hienoa, että meillä on teidän kaltaisen henkilö tämän viraston johdossa. Tämä toimintanne on myöskin ollut hyvin tärkeää ihmisten yksityiselämän ja tietojen suojelmiseksi uhraamatta turvallisuuden vuoksi näitä yksityisyysseikkoja. Te muistutti myöskin perusoikeuksien suojelusta ja siitä kohesiosta, jota me todellakin tarvitsemme erityisesti Euroopassa haluaisin myöskin korostaa, että muistutti tästäkin sen, että ähm, meillä on ähm, Euroopassa oikeuden pääsyn käsikirja. Tämä on erittäin tärkeä, jotta ähm, ihmiset ymmärtävät äh, ähm, logistiikan, joka taustalla on. Monika Olmairen kanssa keskustelimme tästä asiasta, mutta oikeuteen pääsy on usein Euroopassa monille kansalaisille hyvin monimutkainen kysymys. Hyvä johtaja, te olette pyrkineet vahvistamaan oikeuden läpinäkyvyyttä kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi ja usein sanotte, sanotte, että usein ette ole kuulemisissa paikalla, koska perusoikeudet eivät ole esityslistalla ja uskon, että kaikissa kysymyksissä perusoikeuksien mukaan ottaminen on täysin välttämätöntä aivan erittäin tärkeää kaikissa eri poliittisissa ryhmissä. Meidän pitää kaikki tämä tehdä yhdessä. Kiitos. Kiitos Rova Datti, herra Lopez Aguilar joka oli oikeastaan valiokunnan puheenjohtaja suuren osan virkakautta, Juan Fernando. Kiitos, Claude. Kiitos, Morten. Hyvä, että olet täällä ja että olet ollut täällä seurassamme. No, selvähän se on, että ajattavat, aikamme on vierähtänyt näihin muihin seikkoihin, mutta ei, perusaikarajat eivät suinkaan ole mikään, mitkään vähäinen asian pikemmin päinvastoin. <clears throat> Vuosikertomusten ja työohjelman esittelyt olivat hyvin ansiokkaita, <clears throat> niin, mutta myöskin kiireisimmät kysymykset, eli tilanteen jatkuva heikkeneminen, mitä tulee oikeuksiin ja vapauksiin meidän mantereillamme on kouriin tuntuvaa ja kaikkien tiedossa. Ja tästä tämä asia, nämä asiat on, on pidettävä jatkuvasti tapetilla, koska mehän olemme vapauden isän ja maa, äidinkin. Nämä ovat seikkoja, jotka on hyvä muistaa, olisi hyvä muistaa kaikkialla muuallakin maailmassa. Jos ajatellaan tämä todella surkea kriisinhallinta kykymme muutamien, viisi, viisi vuod- muutamien viime vuosien ajalta – on, on nyt sitten muuttunut tällaisten johtanut tilanteeseen, jossa kaikki vanhakantaiset vastakannasettelut ovat uudestaan nostaneet päätä. Tietysti yhteiskunnan epätasa-arvo on syventynyt, e, sitä, siltä ei ole pääsyä. On homofobiaa, yhä enemmän mustalaisvastaisuutta, juutalaisvastuutta, muukalaisvastaisuutta yli, ylipäätänsä. Tämä vanha, vanha peikko juutalaisvastaisuus on kärjistynyt ja perusoikeusvirasto on tehnyt tässä erinomaista työtä. Mitä tulee näiden tällaisen syrjinnän, ennakkoluuloisuuden ja muun muiden tällaisten kielteisten ilmiöiden saattamiseksi kaikkien tietoisuuteen. Nämä vanhat pirut, jotka aiemminkin ovat aiheuttaneet Euroopan historiassa kärsimystä ja verenvuodatusta, ovat nyt sitten taas nousussa. Ja se on hyvä, että kaikki sen tietävät. Tässä on tällaisten erilaisten elementtien palapelistä kysymys. Ja uusi, tämä uusi vanha ennakko, ennakkoluulujen aalto, jossa juutalaiset ovat nyt keskiössä ja, ja heidän sala, he, mukaan salaliittonsa sitten on aina hyvä no, nostaa esille silloin, kun tulevat aina esille silloin, kun halutaan löytää yhteiskunnallisille epäoikeudenmukaisuuksille joku sopiva syntipukki eri jäsenmaissamme. Se on huolestuttava seikka. Kansallismielisyys, jihadismi, tällä äh, islamilaisten radikalisoituminen on niin ikään, eh, jotka siinä sitten taas osoittavat syyttävää sormeaan juutalaisten suuntaan. Tämä nyt on ollut jonkun aikaa ihan piilossa, mutta nyt sitten sinä synagogaan sitten kun tunkeudutaan vain siitä syystä, että haluavat jonkinlaisen statementin antaa. Nämä on erittäin huolestuttava. Ja tällä, nämä mainitsemasi viharikokset nyt netissä leviävät vihaan yllyttäminen ja rikollisiin tekoihin yllyttäminen internetitse. Tästä puhutaan tällaista kybervihasta, niin kuin sanottu, sehän on ollut esillä ja nousussa, kun puhutaan puhumaan tällaista virtuaali-ilmiöstä, mutta viha ei ole virtuaali, viha on todellista ja se on aika, aika säällittävästi sitten ja raukkamaisesti kätketty anonyymien, anonyymiuden, nimettömyyden ja väärien henkilöyksien taakse. Tämä henk- viha, jota tuolla netissä ihmiset tun- syljeskelevät ympärinsä on tietenkin järkyttävää ja sitä kautta sitten tietenkin johtanut tähän jihadistien, nuorten jihadismiin, jihadistien radikalisoitumiseen, joka jo tietysti johtaa sitten siitä, että monet ovat syrjäytyneet ja muutakaan tekemistä ei ole, niin ole kuin purkaa vihansa netissä, netin sosiaalisessa mediassa. Ja lietsotaan sitten kostonhimoa väärintekijöitä kohdaan. Tämä edellyttää kyllä lainsäädäntötoimia meiltäkin. Mutta oli miten oli. Kiitos äh, Morten siitä, että olet ollut tässä esitaistelijamme. Ja parasta onnea menestyä jatkoon. Judith. Kiitos Jurit Sargentini. Jurit, seuraavaksi sinä. <laughs> And my colleague Ulrik. Kollegani tässä kuiskuttelee minulle. Minäkin haluaisin kiittää näin ollen. Aloitetaan siitä. Kiitos molemmille siitä, että perusoikeudet ovat nyt kärjessä. Niillä selvityksillä, joiden myötä on ihan enää vaikea sivuttaa niitä. Se on tärkeää teidän työssänne. Ja kun minä kuuntelin 2015 työohjelman ehdotuksia, niin innostun kovasti. ajatellen, että sinnepä on luettavaa. Tietosuoja, maahanmuutto totesi, että valtavan kiinnostavaa. Haluan puhua lyhyesti, mutta ottaisin esille kuitenkin luettelostasi 2015 vuotta varten uhrien oikeuksia koskevan direktiivin saatavan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Siellä alkuosa varsinkin direktiivissä sanoo, että uhrien oikeudet toteutuvat huomioimatta, mikä on kotipaikka. Ja se on erittäin tärkeää mielestäni, koska itse sitä siitä esitin. Minulla on sellainen tuntuma, että tätä ei saateta osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa, kun katson oman maani lainsäädäntöluonnoksia, niin sitä ei ole siellä. Ja mielestäni on tärkeää, että se siellä on. Arvostan sen kovasti että kun paneudutte tähän, niin voisit osoittaa meille myös sitten, mitä tehtiin missäkin maassa. Ajatellen myös henkilövaperittyjen oikeuksia, että he voisivat nauttia näistä oikeuksista, kun ovat rikosoikeudessa menettelyssä uhrina. Kiitoksia. Totta kai kun paneudutaan näihin selvityksiin, ne eivät saa kerätä pölyä, vaan ne liittyvät myös täytäntöönpanoa tarkasteltaessa käytännöllisellä tavalla. Sitten rouva Revo, Danol Bonfoy. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia puheenvuoron käyttäneitä teidän työstänne ja toivotan teille onnea tulevaisuutta ajatellen haluaisin puhua puheenjohtaja Moraisin mainitsemista terroristeista. Euroopan unionilla sen jäsenmailla on velvollisuus toimia niin, että ne suojelevat kansalaisiaan sekä heidän turvallisuuttaan että heidän oikeuksiaan. Tämä on äärimmäinen perusperiaate, ja Euroopan parlamentissa me sitä puolustamme. Radikalisaation estäminen turvallisuustoiminnan myöskin tarpeen on erittäin tärkeää ottaa perusoikeudet mukaan näiden politiikkojen laatimiseen ja toimintaan on aina hyödyksi äh, tarkastella perusoikeusraporttia työssämme. Minulla on kaksi kysymystä. Onko perusoikeusvirasto onnistunut jo luomaan lausunnon äh, tai lausunnon matkustajatietoja PNR-järjestelmää koskien. Tämä ensimmäinen kysymys ja toinen sitten, mitä tulee perusoikeuksiin, äm, viha puheen kohdalla internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Kiitos kollegalla. Minäkin haluaisin tätä kysyä. Ehkä voisin nyt kysyä. Vähän muotoilen toisin sen tartun tähän tilaisuuteen, kun vastasitte ajatuksen siitä, että pitäisi antaa jotain osviittaa seuraajallenne, niin mitä kehottaisitte häntä tekemään tässä uudessa tilanteessa, kun sisäistä turvallisuutta käsitellään mutkikkaassa tilanteessa? Totta kai lainsäädännössä keskitytään PNRään. Se on lainsäädäntöä se, Valitettavasti radikalisoitumisen torjumisessa on toinen tilanne, kun se ei ole varsinaisesti lainsäädäntöä, enemmänkin hyviä käytäntöjä ja niin päin pois. Kaikki keskittyy täällä lainsäädäntöön, eli hankalissa puitteissa toimitaan. Mikä on perusoikeusviraston rooli? Mitä neuvoisit sinä? Miten sinä ehdottaisit uuden johtajan hallintoneuvoston tekevän. Se ei ole helppo tehtävä. Miten lähestyisit niin kuin? Miten jäsenet voisivat tehdä? Se on vähän jo Kallelan tiettyyn suuntaan, koska lainsäädäntö vie suurimman huomion. Te selvistä syistä, miten auttaisit meitä tasapainon löytymiseksi? Tämän kysymyksen esittäisin. Sitten lopuksi kai Sophie Interfeldt. Yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti minultakin. Kiitokset kovasti minunkin puolestani herra Kjörmellä hyvästä yhteistyöstä parlamentin kanssa tässä näinä vuosina, kun olitte vetovastuussa. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Minun ryhmäni haluaisi, että että olisi enemmän perusoikeuksien täytäntöönpanoon liittyviä sitovia välineitä. Olemme tästä demokraattista hallintopakettia ehdottaneet tähän taustaksi. Tiedämme hyvin, että kaikki unionin jäsenmaat eivät tunnusta ja kunnioita näitä perusoikeuksia kovinkaan hyvin päinvastoin. Rikkovat niitä vastaan aika järjestelmällisesti. Artikla 7 näistä vastatoimista ei kuitenkaan koskaan sovelleta kategorisesti on, on torjut, torjuttu uudet instrumentit ja välineet, koska siellä neuvostossa uskotaan tällaisen dialogin voimaan. Pidättekö, pitäisittekö te hyvinä tällaisia sitovia välineitä vai riittävätkö diplomatia ja vuoropuhelu teidän mielestänne asioiden saattamiseksi oikealle tolalle? Sikäli kun ymmärrän, että olemme teidän virkavuotte, virka-aikanne viimeisessä kuukaudessa maali, eh, huhtikuun alusta eh, siirrytte uuteen, uudelle, uuteen vakanssiin. Nyt tämä kysymys ehkä enemmänkin komissiolle ymmär, ymmärtääkseni teidän seuraajien valintaa on, mm, polkee pahasti paikallaan. Uskotteko, että teille on seuraaja siinä huhtikuun ensimmäinen päivä? Ja sitten lopuksi, mit, mit, mitä, minkälaisia evästyksiä haluaisitte antaa seuraajanalle tässä, tässä virassa? No, varsinkin ajatellen tätä viimeistä kysymystä ja toiseksi viimeistä en oikein voi hyväksyä, eikä siihen voi vastata, ei se ole sinun tehtäväsi. No ehkä minä voin vastata siihen. No, mutta esitetty, mikä esitetty kyllä, tämä valiokunnankin kuuluu tietää, eh, että jatkuvuus säilyy. Totta kai se meitä koskee, mutta ei sinun tarvitse vastata. Ei enää mitään tarvitse tehdä tai mitä lystää. Tämä on viimeinen esiintymisessä. No en tiedä, miten tätä käsiä ruvetaan kääntämään. Eli molemmat voitte vastata. Päättäkää keskenänne. Vastatkaa. Molemmat kaikki haluaisit vastauksen siihen, mitä ne voi antaisit seuraajallesi, mitä voidaan tästä ottaa vaarin. Kiitos kollegat kysymyksistä. Thank you very much for your very... Paljon kiitoksia näistä hyvin arvokkaista kysymyksistänne ja kommenteistanne. Ja erityisesti Mortenille tärkeistä kysymyksistä. Olen varma, että tämä keskustelu myöskin tulee parantamaan työtämme, mutta annan nyt varmasti puheenvuoron Mortenille suoraan. Paljon kiitoksia. Thank you very much and uh, first of all... Paljon kiitoksia ja aivan aluksi suuret kiinnokset kaikista näistä lämpimistä sanoista. Kuten alkuhuomioissani sanoin, minunkin puoleltani on ollut ilo tehdä töitä teidän kanssanne monien teidän kanssanne kahden kauden tai puolentoista kauden ajan. Tämä on ollut erittäin palkitsevaa. Ähm, aloittaisin hyvin erityisistä kysymyksistä ja sitten menen siihen, minkälaisia neuvoja minulla on seuraajalleni. Ähm, kuten edustaja Dati mainitsi, tietosuoja, kysymykset ja koko kysymys siitä, mikä turvallisuuden ja perusoikeuksien suhde on on jotakin, mitä me korostamme. Korostamme, että kyseessä ovat saman kolikon kaksi puolta. Meillä oli syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen tilanne, jossa joko perusoikeuksia tai turvallisuutta ajettiin, mutta nyt nämä kaksi on integroitu ja me tarvitsemme integroidumpaa politiikkaa, joka kattaa molemmat. Ja luonnollisesti perusturvallisuus täytyy turvata, sen, sitä odotamme hallitukseltamme. Näemme haasteita. Virasto on tehnyt pienen analyysin, anteeksi, tekee pienen analyysin myöhemmin äh, tänä keväänä ja alkukesästä. Parlamentti on sitä pyytänyt. Ja Kyseessä on analyysi liittyen vetomusmenettelyihin. Kun meillä on enemmän tietoa tästä, me tarvitsemme demokraattista valvontaa ja myöskin vetomusmenettelyä, jotta voimme seurata tiedostelupalveluja sellaisella tavalla, että kun niillä on uusien teknologian myötä valtavan paljon mahdollisuuksia me voimme tarkastella näitä rakenteita monissa jäsenmaissa, valvonta ja vetomusmenettelyt, jos sellaisia on olemassa, ovat hyvin alkeellisia, eikä niitä ole paljonkaan kehitetty moniin vuosiin. Eli meillä on kasvava epätasapaino, johon tulee puuttua. Me emme tässä saa erehtyä. Me olemme pyrkineet monia ongelmia suurilla uusilla tietokannoilla ratkaisemaan. Ja luonnollisesti, ja tiedän, että te näin teette, meidän pitäisi pohtia sitä, kuinka paljon ne turvallisuuttamme lisäävät. Mutta tämä nyt koskee äh, poliisi, äh, viranomaisia ja muita, jotka ovat asiantuntijoita, mutta perusoikeuksien suhteen paljon virheitä tapahtuu näissä tietokannoissa. Monet saattavat päätyä tällaisille listoille ja se saattaa vaikuttaa elämään hyvin suurella tavalla, työelämään, matkustamiseen tai muihin elämän ulottuvuuksiin. Minkälaisia vetomusjärjestelmiä on? Voiko korjauksia tapahtua? Pääsemmekö me näihin tietokantoihin ja voimmeko korjata niissä olevaa tietoa ja niin edespäin? Paljon kysymyksiä liittyy siis kaikkeen tähän. Edustaja Aguilarille. Haluaisin tietenkin kiittää hyvästä yhteistyöstä, jota puheenjohtajuuskautanne aikana meillä oli tähän antisemitismiraporttiin liittyen, johon viittasitte. Yksi kaikkein järkyttävistä, järkyttävimmistä tiedoista meille oli se, kuinka laajalle levinnyttä pelko oli pystyimme havaitsemaan ähm, siitä osasta juutalaisyhteisöä, joka osallistui tähän raportin laatimiseen kolmessa maassa. 33 prosenttia vastaajista sanoi harkinneensa vakavasti maasta pois muuttoa äh, turvallisuustilanteen vuoksi, ja tämä oli äh, vuonna 2013 ennen äh, Brysselin, Pariisin ja Kööpenhaminan iskuja. Nyt jos me tekisimme tämän saman kyselyn vuonna 2016 uudelleen, tämä on ehdottomasti yksi kysymys, jota tulee tarkastella, kuinka korkea on tällaisen pelon taso. Emme saa myöskään unohtaa, että muslimiyhteisössäkin pelko on vallallaan. Havaitsemme sen emme ole tämän tyyppisiä kyselyjä tehneet kovinkaan paljon, mutta heti Pariisin iskujen jälkeen teimme pienen arvion tilanteesta. Vuonna 2016 me tulemme eh, toistamaan ensimmäisen vähemmistökyselymme ja sen myötä saamme paljon tietoa myöskin muslimiyhteisöstä Euroopassa, sen peloista ja sen haasteista. Viha, rikokset verkossa, niihin eh, viittaa viittasivat edustaja Aguilar ja puheenjohtaja, ovat valtava haaste. Uskoakseni te tiedätte tämän. Meillä ei ole ratkaisuja olemassa asialle. Olemme vasta aloittamassa työtä sen parissa. Tällä hetkellä perusoikeusvirastolla ei ole paljonkaan tarjottavanaan asiassa, mutta se on meidän esityslistallamme. Me ähm, odotamme yhteistyötä teidän kanssa, kuten tekin. Me olemme sitä mieltä, että tämä on jotakin, mihin meidän tulee keskittyä. Me antisemitismi-raportissamme ja LGBTI-kyselyssä äh, ja naisten, naisin kohdistuvan väkivallan kyselyssämme havaitsimme, että kyberviha on hyvin äh, laajalle levinnyttä ja suurta ja luo vahvaa pelkoa. Oikeudellinen puitteisto, tämä täytyy mainita, sillä kyseessähän on ähm, ilmaisun vapauden, ähm, sananvapauden, verkon vapauden ja toisaalta vihaan yllyttämisen välinen tasapaino ja rikoksen yllyttämisen välinen tasapaino. Tämähän on jotakin, mitä meidän tulee puntaroida. Meidän täytyy luoda tehokkaampaa valvontaa. Olimme melkoisen hämmästyneitä, kun havaitsimme, kuinka laille levinnyttä naisviha on sosiaalisessa mediassa ja kuinka hitaasti sosiaalinen media ja viranomaiset reagoivat itse asiassa tähän laajalle levinneeseen vihaan, jota on olemassa. Eli tämä olisi yksi ohjeista, kun minä antaisin tulevalle perusoikeusviraston johtajalle, että hän tarkastelisi tätä asiaa. Sitten äm, paperittomat ä, äh, siirtolaiset ä, ähm, ja uhridirektiivi. Uhridirektiivi aivan aluksi toteaisin on kaikkein tärkeimpiä lainsäädännön osasia, jonka olemme saaneet aikaan viime vuosina. Se voi mahdollisesti olla erittäin vahva väline, jonka avulla voimme uhrien äh, tukea ajaa. Olemme uhrien tuesta äh, keskustelleet vuosia, äh, mutta välillä se, että syyllinen saa kovemman tuomion, ei auta uhria lainkaan. Ja tämä on jotakin, mitä meidän tulee ottaa huomioon. Mm tässä yhteydessä me seuraamme varmastikin paperittomien siirtolaisten, laittomien siirtolaisten tilannetta. Kiitokset tästä huomiosta. Me tulemme seuraamaan tätä asiaa. Ja niin tekee varmasti komissiokin. Komissio tekee ehdotuksen direktiiviksi asiasta. Toivottavasti komissio siis kuunteli myöskin tarkkaan, mitä sanoitte. Liittyen neuvoihin seuraajalleni niin ja sisäiseen turvallisuuteen liittyen sanoisin, että seuraajani pitäisi pyrkiä aina pääsemään mukaan niihin saleihin, joissa keskustellaan sisäisestä turvallisuudesta luonnollisesti tänne valiokuntaan, mutta myöskin sisäisen turvallisuuden työryhmiin neuvostossa, joissa jossa keskustelua tapahtuu. Hänen pitäisi korostaa perusoikeusvirasto myöskin oikeus- ja sisäministerien epävirallisiin kokouksiin kutsuttaisiin mukaan. Täytyy sanoa, että minä olen melkoisen pettynyt, kun sen jälkeen kun Italian puheenjohtajuuskaudella on ollut hyvää yhteistyötä ja kun meillä oli epävirallisia sisä- ja oikeusasian neuvoston kokouksia, että meitä ei kutsuttu enää mukaan kokouksiin, keskusteluihin. Tämä oli mielestäni väärä viesti, joka lähetettiin erityisesti tuolloin. Sitten lopultakin perusoikeusviraston rooliin liittyen, liittyen siihen, mitä me voimme tehdä. Me voimme saada läpi arvoja ja kysymyksiä ja käsitellä tilanteita, jotka aiheuttavat äh, marginalisoitumista ja äh, mahdollisesti etnisten vähemmistöjen radikalisoitumista Euroopassa. Paljon äh, sisältöä tähän liittyen raporteissamme on ja me voimme luottaa siihen, että tulevassa työssä asetetaan vielä syvälle menevämpiä kysymyksiä vastauksena siihen, mitä tarvitaan. Sanoisin, että meidän tulee tietää enemmän. Kuten alkupuheenvuorossani sanoin, myöskin virasto pitäisi saada mukaan lainsäädännölliseen työhön pyytäkää lausuntojamme, pyytäkää lausuntojamme myöskin, lausuntojamme myöskin PNR matkustajatietokysymyksessä. Me emme ole tätä asiaa vielä käsitelleet, meiltä ei ole lausuntoa pyynnetty, joten emme virallista lausuntoa voi asiasta siis tehdä, mutta olemme luonnollisesti yhtä huolissamme kuin tekin. Jos lähetätte perusoikeusvirastolle virallisen kysymyksen asiasta, olen varma, että Viinin kollegamme erittäin mielellään laativat uuden lausunnon, kuten vuosina 2008 ja 2011 on tehty, joten miksipä emme nyt vuonna 2015 tekisi samoin. Ja lopultakin tiedän, että ra- aika alkaa loppua, että olette varmaankin hiukan stressaantunut tässä. Äh, Sofi Intveld äh, pyysi sitovia välineitä. Meidän tarvitsee tehdä enemmän lainsäädännön alalla. Äh, tarkalleen sanottuna, kuinka toteutettaisiin, minkälaisia uusia välineitä meillä olisi. Ehkä sanoisin tässä, että meidän pitäisi käyttää jo olemassa olevia välineitä paremmin virastoissa. Virastojen rooleja pitäisi vahvistaa ennemminkin kuin luoda uusia elimiä ja virastoja. Meidän pitäisi käyttää olemassa olevia välineitä paremmin, mutta minun täytyy sanoa, että oikeusvaltiotilanne taantuu ja meidän täytyy tehdä paljon enemmän sen suhteen, kuin olemme tehneet. Tämä on meitä kaikkia koskettava huoli, kun tarkastellaan demokraattista kehitystä Euroopassa. Voisin jatkaa vielä pitempäänkin, kuten tiedätte, mutta minun täytyy varmaankin päättää puheenvuoroni tähän. Jälleen kerran odotan ilolla yhteistyötä kanssanne tulevaisuudessa. Morten, kiitos nyt siirryt uusiin tehtäviin menestyksen toivotuksen kerran. Kollegat, nyt täytyy mennä mitä pikimmiten viimeiseen kohtaan. Herra Lenarts, olen pahoillani aika ongelmista. Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä, kansalaisia palvelevat yhteentoimivat ratkaisut, herra Lenars. Tässä lautaluonnoksen käsittely pitävitä puhetta siitä vaan. Olen pahoillani ajoan käytöstä, mutta ehkä voitte vetää lankoja yhteen. Brief, um, uh, Ei mitään, ihan lyhyesti. Viisi, eh, eh, kuukausi sitten jo eh, keskustelimme näitä yritysten ja hallituksen ja kansalaisten välin välin yhteydenpito on yhä digitalisoidumpaa ja tehokkuussyistä mm, johtuen, mutta tietenkin näiden erilaisten järjestelmien pitää pystyä toimimaan yhteen, niin että ihmiset sitten yli rajojen voivat sitten asioida mutkattomasti ilman, että joutuvat törmäämään näihin erilaisiin kompostuskiviin. Sen vuoksi nämä yhteen, yhteen sopimus, yhteen toimimus ratkaisut toki riittävät myöskin sitten kuluttajan suojakysymyksiin myöskin jonkin onkin todella tärkeää varmistaa, että tietosuoja toteutuu tälläkin saralla asianmukaisella tavalla. Ja on no, todettu myöskin tämä mietintö nimenomaan lähtee siitä, tämähän kuuluu valiokuntammekin toimivaltaan näihin suojatoimenpiteisiin on viitattu tässä äh, äh, mietintöluonnoksessa äh, johdato-osassa, johdato, o, o, tai siis tietojen suoja noin ihan määritelmän mukaan, millä tavalla tietoon suoja-asioista voidaan sitten yhteisesti päättää, mitä näitä sopia, ja miten voidaan tarkistaa se ja varmistaa se, että olemassa olevat säännöt sitten todellakin ovat voimassa ja niitä näyt, no, noudatetaan. Itse ehdotuksessahan on, on artikla äh, äh, tietosuojasta, tai se oli vähän epämääräinen. Me olemme laatineet uuden artikla-ehdotuksen tästä tietosuojasta. Ja isä yksi, yhden, yhden jatkeeksi. Se umpeutui nyt tämän vuoden lopussa 2016. Isä 2 astuu sen sijaan. Ja näin tietenkin meidän on hyvä tätä hyvässä ajoin käsitellä ja me olemme tässä vetovastuussa. Ja nyt en jää sitten odottamaan täydentäviä toimenpiteitä teiltä. Kiitos lyhyesti ja ytimekkäästi kuten aina. Tulkit, kiitos teidän kärsivällisyydestäni ja avusta. Meillä on vain yksi varusittelija Valmistele paikalla. Ehkä rouva Milnar haluaa puhua muutaman minuutin, herra Agilar yksi minuutti. Rouva Milnar valmistelee ensin. Kiitoksia kovasti. Ehkä alle minuutikin menee. Ensinnäkin minä haluaisin korostaa sitä, että olemme kiitollisia siitä, että komissio on nyt viemässä tätä eteenpäin. Me olemme myös täydentää sitä, että jos edistystä halutaan saada aikaan todellakin, noudattaa perusoikeuskirjamääräyksiä, niin tässä tarvitaan tietosuojapaketti hyväksytyksi. Ei hallinto ei koskaan voi hyödyntää kansalaisia, eivät he luota järjestelmään. Siksi vielä kerran toistan tietosuojan tässä tärkeässä asemassa. Mitä tulee lausuntoluonnokseen, kiittäisin kollegaa, valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Ehkäpä kantamme tai teidän kantanne on ehkä vähän varovaisen oloinen, mutta jatketaan yhteistyötä. Odotan mielenkiinnolla sitä. Me teemme omia ehdotuksiamme myös, kiitos. Liian varovaisia yhteensopivuudessako? Tykkään tästä sanasta sinällään. Minuuttikko yksikö? Chair, the chair. Kyllä, kyllä hyvä puheenjohtaja. Pahoittelen, että taas pysyn puheenvuoroon, mutta tämä ei nyt minun puolestani eh, puhun mm, varjoistelija Talinkan puolesta, joka on SND-ryhmän varjoesittelijänä siis se pyysi tämän lausuntonsa lukemaan. Hän haluaisi luonnollisesti kiittää esittelijä siitä, että hän on ottanut niin monia SND-ryhmän ehdotuksia mukaan sekä tässä valiokunnassa että mm, IST työryhmässä, vaikka lainsäädäntö on hyvää, paljon on vielä tehtävänä, erityisesti tietosuojan kohdalla, jotta voisimme mahdollisimman paljon aukkoja kattaa. Meidän pitäisi myöskin tässä sanamuotoa muokata niin, että tieto, suoja, turvautuisi kansalaisten osalta ja myöskin eh, eh, positiivista on tämä seuranta ja valvonta. hän haluaisi, että korostettaisiin enemmän ihmisten tietosuojaa. Artikla 12 kansainvälisessä yhteistyössä, jotta voimme varmistaa sen, että kansainvälisten yhteisöjen eh, organismien tai muiden tahojen kanssa mm, tehtäessä yhteistyötä tietosuoja säilyy, ellei näin tapahdu, jäsen, jotkin maat voivat käyttää väärin Euroopan unionin kansalaisista saatua tietyä ISA-2-ohjelman kautta. Hän lopettaa vetoamalla tietosuojapaketin nopean hyväksymisen puolesta, ei vain siksi, että meillä on säännöt liittyen kansalaisten tietoihin, vaan myös siksi, että loisimme todellista tietosuojakulttuuria infrastruktuureissamme. Kiitos. Kiitos Huon, että sen luit suuremmoista. Neuvosto ja komissio eivät halua mitään sanoa, vaan tyytyväisiä, ettekä halua, ette halua. Ettekä halua. Tämä ei tarkoita ollenkaan sitä, että yhteensopimus olisi jotenkin vähemmän tärkeä. Se nyt jäi tähän punakuoren väliin ajankäytön vuoksi esityslistalla. Kiitoksia herra Lenars. Toistamiseen se oli hännillä esityslistalla. Olen pahoillani en oikein haluaisi antaa puheenvuoroa heille nyt. Selvä. Määräaika tarkistuksen jättämisellä on 13. maaliskuuta. No katson komission ruumikieltä. 30 sekuntia, jos haluatte. No 30 sekuntia. Mitä teillä on sydämellänne? Well, first of all, we like also... Ensinnäkin mekin haluamme tietenkin kiittää esittelijää hyvästä työstä komissio, kuten tässä edeltävässäkin ohjelmassa haluaa kunnioittaa yhteisölainsäädäntöä ja tietosuojana, tietosuojan osalta. Näin me tietysti kannatamme näiden yhteen toimivuusratkaisujen kehittämistä ja, ja tietenkin siinä ovat käyttäjien edut mielessä päällimmäisenä kehotamme jäsenmaita noudattamaan oman maansa tietosuojalainsäädäntöä ennen kaikkea erityisen tiiviisti sitten ennen kuin ennen mitään muuta, mutta isäohjelman la, laatioina tietenkin haluamme noudattaa tietosuojaperiaatteita ja kehittää, kehittää sitten myöskin todellakin näitä yhteensopivuustoimenpiteitä. Haluamme miellyttää siis Valmisteli erinomaista. Ja se tässä kaikkein tärkeintä on, mikä hyvä niin, erinomaista. Kiitoksia komissiolle. Herra Lenares, onko jotain muuta vielä? Määräaika jättämisellä on, kuten sanoin, 13. maaliskuuta. Onko jotain muuta? Ei. Sopiko? No, ensi kerralla, kun tulette, niin se on ensimmäisenä, toisena tai kolmantena esityslistalla. Kiitoksia kovasti, kiitos komissiollekin ja kiitos kollegat ja kiitos henkilöstö ja varjoesittelijät ja kiitos Juan.